Otetaanpa syvät naiset ja herrat. Dare luogo all'audizione. Ennen, en, ennen kuin menemme varsinaiseen kuulemistilaisuuteen, joka koskee tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman toteutuksia val- valvontajärjestelmien tehokkuutta ja vaikuttavuutta, haluan kertoa kollegoille päätöksistä, jotka koordinaattorien kokouksessa tehtiin tai ihan nopeasti voidaan käydä nämä läpi. Ensinnäkin tämä tilintarkastustuomioistuimen erityisraportti. Olemme pyytäneet niitä ryhmiä, jotka tämän raportin ovat saaneet. EPP on saanut kaikki kolme itse asiassa, mutta olemme pyytäneet nimiä näiltä ryhmiltä. Ja tämä toimielinten välinen sopimus, sen luonnos, parlamentin, neuvoston ja komission välinen sopimus näistä viidestä tutkimuksesta, jotka koskevat, äh, käsittelevät näitä viittä äh, tutkimusta, joissa edellisessä kokouksissa äh, keskusteltiin, niin toistan vielä, että me olemme pyytäneet nimiä kollegoita tästä valiokunnasta, jotka tekevät sitten jatkotyön. Neljäs tutkimus, jossa herra Geijer sosiaalisten ryhmästä on, on koordinoimassa. Ja, ja vielä häneltä tarvitsemme nimen. Eurojustin uudistuksesta pitäen mielessä sen, että komissaari Semettäs odottelee Olaf-raporttia riippumatta siitä, että meidän pitäisi antaa prioriteetti Olafille, niin järjestetään kuulemistilaisuus Semetaksen kanssa 12. heinäkuuta, jotta Semetikseltä saadaan hänen ohjelmansa ja keskustellaan siitä, miten eh, yhteistyötä pitäisi tehdä Live-komitean kanssa. olen keskustellut eh, Lopes Akilan kanssa eh, työjärjestyksen artikla 51 perusteella – voimme tehdä yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa, jotta saamme sitten yhteisen raportin liven kanssa yhteisen vahvistetun yhteistyön perusteella. Me käymme Kroatiassa kesäkuun 24.25. päivä budjetti- ja valvontavaliokunnan kanssa. Herra Vadi Von Makavei, anteeksi Rova Makavei menee Kroatian myös. Ja järjestetään kuulemistilaisuus varainhoitoasetuksen uudistamisesta. Me olemme, an, tai minä itse sekä budjetin puheenjohtaja kirjoittavat puhemiehelle – Äh, kohdassa F äh, ja Liberaski mukaan me järjestämme nyt sitten kuulemistilaisuuteen äh, rakennerahastojen edunsaajien edunsaajista. Ja herra Adlakin kuulemistilaisuus, hän, hän johti parlamentin edustustoa Afganistan, anteeksi, valtuuskunta Afganistaniin on tärkeä kysymys, koska tämä valtuuskunta on paljastanut sellaisen asian, että julkista rahoitusta huomattava osa ei ole koskaan päätynyt edunsaajille – ja ainakin lehti, lehtien mukaan tässä puhutaan 70 jopa 80 prosentista äh, varoista, jotka on korvamerkitty, mutta joita ei ole koskaan käytetty niihin tavoitteisiin, joihin ne on lahjo- äh, myönnetty. Ja koordinaattorit ovat päättäneet, että järjestetään nopeasti kuulemistilaisuus herra Arlakin kanssa ja sosiaalistryhmä nimeää esittelijän tätä silmällä pitäen. h valvontakomitea, ähm, panos vuoden 2011 budjettiprosessin, siitä ei ole paljon sanottavana, mutta tästä me keskustelin, näistä me keskustelimme siis eilen koordinaattoreiden kokouksessa. Prego, onorevole Audi. Merci, monsieur le Kiitos, haluaisin Sorry. kiittää teitä Ota mikki, mä Haluaisin kiittää teitä siitä, että laitoitte tämän äh, esityslistalle tämän Kroatian matkan, jos äh, selitetystä syistä. Mitä näihin tutkimukseen tulee, mitä niiden ohjelmointiin tulee, niin onko siinä tosiaan äh, otettu huomioon siis meidän valiokuntamme parlamenttimme, mitä tulee uuteen politiikan elementteihin, jota Lissabonin sopimus tuo mukaansa, koska olisi tärkeää, että meillä olisi tämä tutkimus ennen kaikkea, jos ajatellaan varanhoitoasetuksen kolmivuotisuudistusta, uudistusta tarkistusta eilisiltapäivän keskustelun tuloksena meidän täytyy tosiaan saada tietää tarkoin, minkälaisia juridisia kantoja on puolin ja toisin. Va bene? Previsto. Va ah, previsto Possiamo eh, andare avanti. No, me kirjasimme tämän kysymyksen ylös. Voimme nyt sitten mennä esityslistalla seuraavaan kohtaan. Jos kaikilla, kaikilla on nyt sitten tämä esityslista tämän päivän kuulemista varten. Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman toteutuksen ja valvontajärjestelmien tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä uudistamisehdotuksia koskeva kuuleminen. Haluan aluksi kiittää kaikkia puhujia siitä, että olette päässeet paikalle. Me suurella mielenkiinnolla odotamme teidän puheenvuoronne. Talousarvion valvontavaliokunta on jo vuosia Ja, ja minun puheenjohtajuuteni aikana on hyvin suurella mielenkiinnolla seurannut julkisrahoituksen avoimuutta. Ja olemme täysin vakuuttuneita siitä, että julkinen rahoitus on suuri etu taloudelliselle kehitykselle, mahdollisuus jatkaa tai tutkimusta, vahvistaa yliopistoja tällä vuosituhannella. Meidän täytyy ajatella myös ympäristöystävällistä taloudellista kehitystä. Kuitenkin täytyy muistaa, että osa julkisesta rahoituksesta ei sitten päädykään oikeaan osoitteeseen ja on ilmaantunut myös petoksia, petostapauksia ja 27 jäsenvaltiossa sitten loppujen lopulta jokaisen veronmaksajan rahaa käytetään väärin. Tämä koskee yhtä lailla yliopistoja, kouluja, kulttuuria, mutta Euroopan ja koko maailman tulevaisuuden kehityksen takia pitää ajatella, että eurooppalaista julkisrahoitu, julkista rahoitusta pitää kehittää ja, ja edistystä on tapahtunutkin tilintarkastustuomioistuimen ohjeistuksen jäljiltä yksinkertaistamista, menetelmien yksinkertaistamista on pyritty saman aikaan, koska lainsäädäntöä monimutkaista sellaista on olemassa niin paljon, ja sen takia hyvin usein on vaikea hakea rahoitusta, käyttää raho- varoja, ja, ja hyvin usein tällä peitellään tapahtuneita petoksia. Me tarvitsemme vähemmän byrokratiaa, mutta, mutta petosten osalta pitäisi ottaa nollatoleranssi kanta. Ja sellaiset, jotka hakevat rahoitusta ja sitten pitävät niitä itsellään, pitäisi sulkea kokonaan pois. Sen herra Liberaski on käsitellyt tätä kysymystä vuoden 2007 vastuuvapausraportissaan komissiolle. Ja meidän täytyy päivittäin tehdä yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa, jotta löydettäisiin parempia ratkaisuja ja malleja, joilla pystyttäisiin varmistamaan se, että yhteisön myöntämät varat tutkimukseen käytetään tosiaan eurooppalaisten ja kansalaisten hyväksi ja että me saamme aikaan kehitystä. Joten kiitän kaikkia puhujia jo näin ensi alkuun. Pyytäisin kaikkia pitämään kiinni annetusta puheajasta. Ensimmäisenä on puhe, puhujalle 15 minuuttia annettu. Hän on tut, Earton pääsihteeri Christopher Fall. Olkaa hyvä. Chairman, thank you. Honorable members of parliament, ladies and gentlemen. Kiitos naiset, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet. Kiitos mahdollisuudesta puhua teille tänään siitä on täytäntöönpantu ja valvottu seitsemättä puiteohjelmaa. Tässä on sellaisia kysymyksiä, joihin pitäisi puuttua nyt hyvinkin nopeasti ja uskon, että parlamentilla on tärkeä rooli siinä, että etsitään parannusehdotuksia ja, ja, ja muutoksia. Mutta ennen siitä Muutama sana EARTosta ja niistä järjestöistä, joita minä e- edustan. EARTO on siis Euroopan erikoistutkimus- ja teknologiajärjestöjen liitto. Ja erikoistutkimus- ja teknologiajärjestöt ovat RTOita. Me edustamme noin 350 erikoistutkimusteknologiajärjestöä. Ne ovat tehtäväsuuntautuneita tutkimusjärjestöjä – jotka suorittavat sovellettua tutkimusta. Suurimmat järjestöt ovat hallitusten sponsoroimia, tekevät yhteistyötä julkisen vallan kanssa tärkeissä sosiaalisissa kysymyksissä, jotka ovat niin kutsuttuja suuria haasteita ja toimivat myös taloudellisesti kilpailukykyisesti yhteistyössä pienten ja suurten yritysten kanssa. Ehkä meidän jäsenistämme tärkeimmät sanovat teille jotain tässä on niistä lista ja täällä alla sitten näkyy myös lukuja, jotka osoittavat, että kuinka tärkeitä nämä tällaiset teknologiajärjestöt ovat myös äh, puiteohjelman kannalta. Noin 30 prosenttia äh, kuudennen puiteohjelman rahoituksesta oli muille kuin yliopistossa, muulle kuin yliopistolle tapahtuvassa, tapahtuvaan tutkimukseen. No sitten tämän päivän asiaan itse asiassa joitakin ongelmia puiteohjelman täytäntöönpanoon liittyy. Niitä ehkä voidaan ratkaista teknisillä parannuksilla, mutta olen sitä mieltä, että on muitakin ongelmia, jotka johtuvat tällaisesta systeemivaikeudesta ja, ja uskon, että tämä asia voidaan ratkaista ja ennen kuin on ratkaistu mitään kehitystä ei voi tapahtua. Palaan tähän vielä. Mutta ensimmäisenä lyhyt ö, maininta näistä yksinkertaistamista, joita on seitsemännessä puiteohjelmassa saatu aikaan, jotka ovat olleet todellisia parannuksia. Ensinnä tämä yhden rekisteröinnin mahdollisuus, uudet sähköiset hallinnolliset välineet ja sitten näitä auditointitodistuksia on vaadittu vähemmän. On tämä takuurahasto, jonka toimivuutta ei tässä vaiheessa vielä voi täysin arvioida, mutta selkeästi selkeästi on vähentänyt tarvetta hakea pankkitakuita ja se on myös helpottanut pk-yrityksille koordinointi, yritysten tai näiden projektien koordinointimahdollisuuksia. On olemassa muitakin yksinkertaistamislupauksia, lupauksia, jotka eivät ole niinkään tervetulleita ja sitten on sellaisia, jotka eivät toimi ollenkaan tarkoitetulla tavalla. Komissio on sitä mieltä, että kun käytetään näitä tämmöisiä kertakorvauksia, tasamaksuja, könttäsummia, yksikkö, koska sanotaan nyt, että ne ovat tämmöisiä yksikkö, kustannuksia, että ne olisivat tällainen suuri yksinkertaistaminen. No kyllä ne näin ehkä komissiolle ovat, mutta edunsaajille ne itse asiassa tarkoittavat lisätyötä ja byrokratiaa. Siitä syystä, että suurin osa näistä puiteohjelma osallistujista käyttää reaalikustannuskirjanpitoa ja monet pk-yritykset, suuret yrityksetkin ja myös yliopistot käyttävät tällaista kirjanpitoperustetta, joka tarkoittaa, että jos esimerkiksi menee projektikokoukseen jollekin matkalle, mennään tai ostetaan lentolippu, maksetaan hotelli ja tämä hinta menee reaalikustannuksena taseita, tositteita vastaan. Mutta sitten kun saadaan joku tämmöinen kertakorvaus tästä matkasta, niin sitten itse asiassa ei saakaan sitä, mitä on kulunut. Joten tässä on tietty aukko ja sitä pitää sitten saada kirjanpidollisesti tasattua. Tämä vaikuttaa aika banaalilta, mutta kun puhutaan suurista summista, niin silloin siitä tulee tosi, tosi suuri kysymys. Ja itse asiassa tämmöinen äh, reaali tai tämmöinen täyskustannusjärjestelmä on paljon avoimempi ja, mutta jos olisi mahdollisuus käyttää kertakorvauksia pien, pienin summiin, niin silloin ehkä toimittajat voimisivat tämän hyväksyä. Sitten on olemassa tämä metodien sertifiointi, jonka piti oli yksi suuri yksinkertaistamisaskel seitsemännessä ohjelmassa, mutta tähän mennessä se ei ole onnistunut ollenkaan. Tässä on olemassa kaksi sertifiointia. Toisessa hankkijat voivat käyttää eh, henkilöstökustannuksia edellyttäen, että metodit vastaavat niitä kriteereitä, jotka komissio on asettanut. Mutta valitettavasti nämä kriteerit, jotka komissio on asettanut, ovat niin tiukkoja, että mikään yritys periaatteessa ja mikään järjestöperiaatteessa ei niitä voi noudattaa. 30 suurta eurooppalaista järjestöä totesi, että 80 prosenttia niistä ei pysty vastaamaan komission kriteereihin ja useat epäilivät, pysty, pystyvätkö näin edes tekemään. Ja tämä nyt on vahvistettu komission tiedonannossa yksinkertaistamisesta, joka tulee kai julki huomenna mutta joka nyt luonnosvaiheessa on kiertänyt jo meillä. Ja tässä sanotaan, että 90, tai siinä sanotaan 90 prosenttia järjestöistä, jotka käyttävät tämmöisiä keskimääräisiä henkilöstökustannuksia, eivät voi noudattaa komission tiukasti asettamia kriteereitä, joka tarkoittaa yksinkertaistaen että sellainen menetelmä, jonka piti, yksi, yksin, jonka piti yksinkertaistaa henkilöstökustannuksia, itse asiassa estää niiden käytön suurimmassa osassa edunsaajista. Tässä on suuri ongelma siis, joka pitää ratkaista. En tiedä, miten tämä tutkimusjohdon virasto, Research Executive Agency, pitikö sen olla jonkunnäköinen yksinkertaistamistapa. En siis tiedä, miten tämä tutkimusjohdon virasto, pitikö se olla yksi yksinkertaistamismalli, mutta ainakaan mitään parantu, paranemista ei ole tapahtunut. Jotkut asiat ovat jopa menneet huonommaksi. Aika on vähän, joten en aie tästä sen enempää puhua. Sitten on olemassa yhteisiin teknologia-aloitteisiin liittyviä ongelmia, mutta hyppään tästäkin vähän yli, koska on tärkeämpääkin sanottavaa. Minua pyydettiin sanomaan jotain siitä, mitä, mitä ehdotuksia voitaisiin jatkossa yksinkertaistamisen osalta tehdä. Tässä hieman epäröin, koska tähän mennessä edistyminen ei ole tapahtunut niin kuin on toivottu, mutta haluan tässä pari ehdotusta kuitenkin tuoda ilmaan, jotka ehkä jollain tavalla parantaisivat tilannetta. Ensinnäkin me tarvitsemme sitä, että tulkitaan viranomaistasolla yhteneväisesti näitä sääntöjä ja että niitä sitten sovelletaan kaikissa pääosastoissa samalla tavalla, kaikissa komission virastoissa ja, ja, ja toimistoissa. On hyvin hämäävää ja, ja, ja myös syrjivää se, että eri pääosastot antavat eri tulkintoja samoista säännöistä ja jopa eri projekti eh, vastaavat samassa pääosastossa tulkitsevat samoja sääntöjä eri tavalla. Ratkaisu voisi olla jonkunnäköinen korkean tason elin, joka on kaikkien relevanttien pääosastojen yläpuolella, joka antaa sitten ohjeita sääntöjen tulkinnasta, jota sitten kaikki komission osastot joutuisivat pakottavasti soveltamaan. Ja sama elin olisi jonkun näköinen muutoksenhakuelin esimerkiksi tällaisen puiteohjelman aikana – johon edunsaajat voivat sitten eh, valittaa, jos tuntuu siltä, että sääntöjä on sovellettu väärin tai tulkittu väärin. Toinen asia, jota haluaisin ehdottaa, joka olisi suuri yksinkertaistamisaskel eh, sekä edunsaajille että komissiolle, on se, että kustannukset voitaisiin antaa normaalien kirjanpitokäytäntöjen perusteella. Seitsemäs puiteohjelma tätä nyt ilmeisesti aikoo tehdä, mutta käytännössä näin on vaikea tehdä, koska on muita kriteerejä, joita, eh, joita joudutaan kuitenkin pitämään silmällä. Jos siis eh, eh, kustannuksia voitaisiin normaalien kirjanpitokäytäntöjen kautta tuoda esille, niin sellaiset käytännöt jotka kansallisella tasolla on hyväksytty, voitaisiin ottaa huomioon, jos on esimerkiksi kansallisesti hyväksytty kirjanpitokäytäntö. Tämä tarkoittaa tietysti sitä, että eri maissa saattaa olla erilaisia käytäntöjä, mutta tämmöinen pitäisi olla hyväksyttävää. Ja tämä ehkä antaisi myös kilpailuetua jäsenvaltioiden välisille projekteille. Ja ehkä tässä yhteydessä sitten komissio voisi tarkastaa, auditoida näitä järjestelmiä niin, että kansallisella tasolla pystytään tarkastamaan, että vähimmäisvaatimuksia noudatetaan. Mutta nyt haluaisin vielä puhua tästä systeemiongelmasta, johon viittasin alussa, koska se on hyvin kriittinen kysymys. Me olemme todenneet viime vuosina sen oudon tilanteen, joka voisi, jota voisi kuvata toimijärjestöjen, toimielinten välisenä systeemi ongelmana. Tämä liittyy nimittäin osallistumisvaatimuksiin. Lainsäätäjä, nimittäin parlamentti ja neuvosto ovat säätäneet näistä säännöistä. Ja sitten taas toimeenpanava valta, nimittäin komissio, on täytäntöön pannut nämä sellaisenaan, kun, sellaisena kuin se ajatteli lainsäätäjien tarkoittaneen. Ja sitten taas tilintarkastustuomioistuin on tulkinut tätä asiaa vielä eri tavalla. Ja nyt sitten vuosien ajan me olemme kritisoineet tätä komission lähestymistapaa ja, ja, ja täytäntöönpanoa. Ja kritiikin pohjana edelleenkin se, että 20 prosenttia on virhe, maks, virhemarginaali, maksimivirhemarginaali, joka ehkä se julkisiin hankintoihin sopii, mutta se ei sovi tällaisen korkean riskin tutkimustoimintaan. Joka tapauksessa tämmöinen kritis, kritiikki, jota tilintarkastustuomioistuin on tuonut esille ja parlamentti kannattanut, niin komissio vihdoin ja viimein on oman tulkintansa muuttanut, mutta valitettavasti komissio päätti olla puuttumatta tai korjaamatta pelkästään tätä seitsemättä ohjelmaa, vaan, vaan sitten jättämättä kuutosohjelman siivoamatta. Tämä nyt tarkoittaisi sitä, että osallistujien ja komission välinen luottamus on rikkoontunut ja tämä on myös byrokratia byrokratia lisännyt osallistujille ja tästä seurauksena se myös heikentää tutkimusohjelmia sen takia, että osallistuminen puiteohjelmaan ei ole enää niin houkuttelevaa päinvastoin. Joten tässä on nyt hyvin, hyvin syvä epäluottamuksen ilmapiiri, joka vallitsee. Tämä toimielinten välinen valvontakulttuuri, jos sitä nyt sellaiseksi voi kutsua, ei enää toimi se on johtanut sellaisiin mittasuhteisiin, jotka eivät jotka tekevät eurooppalaisten lippulaivaprojektien hallinnoimisen lähes mahdottomaksi. Ja ratkaisuna pitäisi olla se, että luottamus pitää saada rakennettua uudelleen. Tietää, että kaksi kuudennen puiteohjelman osallistujaa on käynnistänyt käynnistänyt oikeudenkäynnin komissiota vastaan jälkikäteisvalvonnan pettämisen takia. Jotain pitää nyt tehdä nopeasti, koska tämä komission jälkikäteinen auditointi on nyt päätynyt kriittiseen pisteeseen ja uskon, että lähiaikoina komissio ryhtyy perimään takaisin väärin maksettuja apuja. Ja jos näin tapahtuu, niin sitten uskon, että komissio vastaan nostetaan uusia oikeusjuttuja. Ja jos näin tapahtuu, niin silloin tämä, tämä katkera ilmapiiri muuttuu jopa toksiseksi. Kaikki sellaisella hetkellä, jolloin lainsäätäjät, osallistujat ja kaikki muut, meitä pyritään kannustamaan osa, tämmöisen keskusteluun, jossa katsotaan vuoteen 2020. Ja senpä takia pyytäisin teitä nyt kuuntelemaan hyvin tarkkaan. Silloin kun kuudennen puiteohjelman sopimuksia ryhdyttiin tarkastamaan, komissio päätti käyttää tiukempaa määrittelyä tukikelpoisista kustannuksista. Se päätti näistä kriteereistä täysin yksipuolisesti ja tämä rikkoo sopimusoikeutta ja sopimusrikkomus voisi olla tulevien oikeudenkäyntien perustena. Jos komissio kiistää tämän tulkinnan, niin sen pitää hyväksyä, että se on systemaattisesti johtanut kuudennen puiteohjelman osallistujia vääryyksiin, koska se on monin vuosien ajan hyväksynyt niiden kustannukset ja tehnyt, suorittanut maksuja. Tässä ei puhuta mistään pienestä osasta komission virkamiehiä, jotka olisivat laiminlyöneet kuudennen puiteohjelman maksuja, vaan tässä puhutaan systeemisestä virheestä, joka on koko komission kattava. Ja siellä on ollut valtava, massiivinen hallintovirhe ja seurauksena kuudennen puiteohjelman osallistujat eivät tietenkään tahallaan, mutta systemaattisesti ovat olleet harhaan johdettuja. Ja senpä takia tämä kuudennen, kuudennen puiteohjelman auditointikampanja on täysin mittasuhteeton ja senpä takia tässä tunnutaan vain katsoman, katsottavan asiaa auditoijien puolesta. Jos on kulu 100 euroa, niin komissio on niistä perinnyt takaisin, tai siitä perännyt 10 euroa vahingonkorvauksina. Ja tuntuu siltä, että nyt tämä kuudennen puiteohjelman jälkikäteinen auditointi tekee paljon enemmän haittaa tutkimuspolitiikalle EU:ssa kuin mitä se tekee EUn budjetille hyvää. Ja lopuksi, suuri osa kuudennen puiteohjelman osallistujista ei ole vastuussa näistä virheistä. Ei ole hyväksyttävää, että he joutuvat maksamaan sellaisista, jär, sellaisista vahingoista, jotka ovat johtuneet järjestelmän virheestä. He, ole, he ovat olleet uhreja itse asiassa elin, toimielinten välisen systeemi, systeemiongelman takia. Ja senpä takia kaikki jälkikäteinen auditointi pitäisi kuudennen puiteohjelman osalta keskeyttää. Ainut tapaus tai poikkeus tästä on se, että on tapahtunut selkeää petosta tai ilmeisiä laiminlyöntejä. Jos näin tapahtuu, niin silloin voitaisiin varmistaa myös se, että seitsemättä puiteohjelmaa voidaan tarkemmin hallita ja että voitaisiin noudattaa näitä uusia ohjeita seitsemännen puiteohjelman osalta. Minä haluaisin, että komissio nyt ryhtyy reaaliaikaisesti valvomaan seitsemättä puiteohjelmaa, joka tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa, kun osallistujat antavat lopullisen kustannuslaskelmansa, niin silloin, silloin se auditointi pitäisi tapahtua. Ja tässä yhteydessä sitten voidaan korjata heti epäjohdonmukaisuudet ja väärät kirjanpitokäytännöt. Mutta tämä ei riitä yksinään, koska tähän liittyy vielä tämä kahden prosentin riski tai hyväksyttävä riskimarginaali. Ja tähän, tämä pitäisi nostaa realistisemmalle tasolle, koska se liittyy puiteohjelmaan, teknologiseen osaamiseen. Ja vain tällä tavalla pystytään täytäntöönpanemaan paljon tehokkaammin seitsemättä puiteohjelmaa. Kiitos. Herra Hall. Ennen kuin annan puheenvuoron yliopistojen edustajalle haluaisin vain korostaa sitä, kuinka tärkeää kaikki tämä on. Jossakin jäsenvaltioissa, omani mukaan lukien, siis Italia mukaan lukien, jossa on suuria, tehty suuria leikkauksia yliopistoissa, yliopistojen osastoja suljetaan päivittäin ja tapa, jolla opetetaan lapsia ja kehitetään kulttuuria. Kaikki tämähän on myös vähenemässä, on olemassa erilaisia kursseja, mutta usein ei kuitenkaan saavuteta toivottuja tai odotettuja tuloksia. Ja tässä Italia, Kreikka ja monet muut jäsenvaltiot ovat sellaisia, joissa on myös huomattavaa väärinkäyttöä todettu, joten kysymys yliopistoista on erittäin tärkeä Euroopan on yritettävä hyödyntää yliopistojaan. Ja ensiksi haluaisin kiittää herra Estemannia siitä, että hän on tullut. Hän on Euroopan yliopistoliiton edustaja ja hän puhuu hallinnoinnista, autonomiasta ja rahoituksesta. Ja hänellä on myös 15 minuuttia. Olkaa hyvä. The chairman, the members. Hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, haluaisin ensin kiittää kaikkia teitä kutsusta tähän kuulemistilaisuuteen. Meidän liittomme arvostaa suuresti tätä kutsua. Itse asiassa tässä on kysymys sellaisesta aiheesta, joka on mitä tärkein koko yliopistosektorille. 15 minuutin aikana itse pyrin osoittamaan teille, mitkä ovat laajat kysymykset, jo, siis silloin kun puhutaan eurooppalaisen rahoituksen yksinkertaistamisesta. Haluaisin sanoa, että se mitä sanon ei koske pelkästään puiteohjelmaa, vaan hyvin suurta määrää erilaista yh, yhteisön rahoitusta, jota yliopistot saavat haluaisin hyvin lyhyesti kertoa teille ensinnäkin liittoni profiilista ja siitä, millä tavalla me muodostamme oman näkemyksemme ratkaisevista asioista, kuten esimerkiksi rahoituksen uudistamisesta olemme kansalaisjärjestö tai ei-hallituksen alainen järjestö. Meillä on viisikymmentä yksittäistä yliopistoa. Meillä on hyvin eh, Oxford, Utrecht, Zürich ja niin edelleen tällaiset intensiiviset tutkimuskeskukset ja kaiken kaikkiaan me katamme 46 maata. Ja meillä on myös noin 35 kollektiivi jäsentä, eli kansalliset rehtorikonferenssit, jotka kattavat suurimman osan eh, tämän tason oppilaitoksista maissa. Ja meitä pidetään yliopistosektorin riippumattomana äänenä. Haluaisin kertoa teille sitten siis siitä, että meillä on meillä on tässä, kun me muodostamme mielipiteemme kantamme, meillä on kaksi pilaria. Meillä on neuvosto, jossa ovat mukana kansalliset rehtorikonferenssit. Ja silloin kun kysymys on tutkimusaiheista, niin meillä on silloin mukana eu tutkimuspolitiikkaryhmät. Siinä on mukana kansallisia ja Euroopan laajuisia tutkijayhteisöjä ja toinen pilari on se tieto, jota me saamme projektien, hankkeiden ja tutkimusten kautta eri yliopistoista. Ja meillä on kaksi hyvin ratkaisevaa tutkimusta. Toinen koskee tätä täyskustannustasoa Euroopan yliopistoissa, jossa me katsomme tätä täyden kustannuksen asiaa yliopistoissa ja siis siinähän yksinkertaistaminen on ratkaiseva ja meillä on EUDIS-hanke, jossa me katsomme sitä, millä tavalla yliopistot käsittelevät eh, niiden tulovirtojen eriyttämistä. Meillä on kaikkiaan 200 yksittäistä yliopistosta 30 maassa määrällistä dataa, tietoa. Eli toisin sanoen me näemme hyvin selvästi, mitä tässä erittämisessä on tapahtumassa ja minkälaisia esteitä on ja millä tavalla. Ja tietysti silloin eurooppalaisen rahoituksen yksinkertaistaminen on ratkaisevaa. Mainitakseni vain yhden instituution, joka on, siis sillä on 600 erilaista rahoitusohjelmaa. Joten voitte hyvin kuvitella, että Näille instituutioille koko yksinkertaistamisasia on hyvin tärkeä ja se vaikuttaa hyvin huomattavasti kustannuksiin. Kolme avaintekijää, mitä yksinkertaistamiseen tulee. Meidän pitää katsoa kaikkia rahoitusohjelmia. Se on erittäin tärkeää silloin, kun me puhumme yksinkertaistamisen periaatteesta. Ne on suhteutettava, suhteutettava kaikkiin rahoitusohjelmiin. Toinen on se, että meidän täytyy katsoa tasapainoista ja suhteellista tilintarkastusta, joka perustuu, tai vastuullisuutta tileissä, joka perustuu luottamukseen. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ja seuraava asia on se, että yksinkertaistamisen on koskettava koko prosessia hakemuksesta raportointiin ja ennen E, ex ante, ex post e, tilintarkastuksiin. Siis tässä on koko joukko parannuksia saatu aikaan. Edellinen puhuja joitakin näistä mainitsikin jo. Ja itse haluaisin keskittyä siihen, mitä täytyy muuttaa ja mitä on parannettava. Ajattelin jäsenellä tämän kolmeen eri kategoriaan. Ensiksi, mitä täytyy säännöissä muuttaa – mitä täytyy muuttaa, mitä tulee täytäntöönpanoon ja koko prosessiin. Ja sitten haluan lopuksi puhua joistakin ratkaisuista ja siitä, mitä seuraavaksi voidaan tehdä niin, että voidaan keskustelu viedä seuraavalle tasolle. Mitä tulee sääntöihin, niin tässä on kysymys näiden sääntöjen moninaisuudesta, joka on suuri ongelma yliopistoille ja instituutioille. Kuten mainitsin, niin useilla näistä on yli sata erilaista rahoitusohjelmaa. Ne eivät ole ainoastaan edunsaajia, mitä seitsemänteen ohjelmaan tulee, tutkimusohjelmaan tulee, vaan myös elinikäisen oppimisen edunsaajia ja niin edelleen. Siis raportoinnissa ja erilaisissa rahoitussäännöissä täytyy tapahtua – siis ei ole kysymys pelkästään näiden rahoitusohjelmien eri tavoitteista, vaan me haluamme, siis tämä, näiden sääntöjen erittämistä pitää olla ainoastaan siellä, missä se on välttämätöntä. Mutta myös seitsemännessä puiteohjelmassa olemme nähneet, että säännöt eroavat hyvin huomattavasti. On kysymys erilaisista varanhoitoasetuksista, erilaisista IP. For a very strong uh, uh, uh, tekijänoikeussäännöstö ja niin edelleen. Ja kysymys on siitä, että näitä sääntöjä on virtaviivaistettava. Ja on olemassa myös valtavasti terminologiaa ja tut- tulkintaongelmat, joista jo on puhuttukin, niin ne ovat tietysti tämän hyvin monimutkaisen terminologia, terminologian ja sääntöjen tulosta. Joten tässäkin me haluaisimme, että mietittäisiin sitä, millä tavalla voitaisiin yksinkertaistaa tätä yhdenmukaista terminologiaa ja soveltaa tätä terminologiaa kaikkiin rahoitusohjelmiin. Ja kaikki epäselvät ja ristiriitaiset säännöt olisi poistettava, koska on ollut paljon tällaisia ristiriitaisia sääntöjä, jotka tosiaan menevät vastoin alku, alun, alkuperäisiä sääntöjä, jotka lainsäätäjä on asettanut. Ja kolmas kohta, ja hyvin ratkaiseva, on sääntöjen vakaus. Siis se, mitä olemme seitsemännessä puiteohjelmassa nähneet, on, että kun siis on ollut sellaisia sääntöjä, joita on prosessin aikana otettu käyttöön. Ja ne ovat tietysti näille edunsaajille merkinneet hyvin suurta epävarmuutta, eli varmuutta. Joten yksi periaate, jota on sovellettava, on se, että kaikkien sääntöjen on oltava olemassa ohjelman alusta ja niiden on säilyttävä vakaina koko prosessin aikana, siis tässä puiteohjelmassa. Olen jo maininnut myös metodiikan moninaisuuden. Ja tässäkin me haluaisimme tietysti, että sallittaisiin erilainen metodiikka, kun näitä toimintoja identifioidaan, kustannuskohteita ja niin edelleen, kustannusperiaatetta ja sitä, millä tavalla henkilöstöaikaa määritellään – jos ajatellaan esimerkiksi kansainvälistä kirjanpitojen liittoa, niin silläkin hän on yksityissektoria koskeva säännöstö. Mutta jokaisen instituution on löydettävä omat kirjanpitokäytänteensä, mutta niiden ei välttämättä ole oltava samanlaisia. Mutta julkissektorilla pitää olla näin, näin kuitenkin, ja yliopistojen täytyy Yliopistoillahan on tietysti, niiden täytyy voida soveltaa erilaisia menetelmiä sen sijaan, että kaikki instituutiot ottaisivat käyttöön yhden ainoan järjestelmän. Ja se, millä tavalla määritellään henkilöstöaika, se on tärkeä asia. Tiukka tulkinta aiheuttaa hyvin suuria ongelmia, kun halutaan hyvin tarkat ajankäyttökaavakkeet ja mitä korkean koulutuksen sektoriin tulee, niin se osoittaa, että kun on kysymys näin monimutkaisista laitoksista kuin yliopistot, niin on parempia menetelmiä, joilla voidaan paremmin mitata se, mitä tehdään, mitä henkilöstön käyttämään työaikaan tulee. Ja tässäkin me peräämme kansainvälisesti parhaita toimintaperiaatteita. Ja mitä sitten tulee epäsuorien kustannusten korvaamiseen, niin tässäkin on mielestäni selvennettävä menetelmiä, jolla epäsuorat ja suorat kustannukset erotetaan toisistaan tai voidaan tunnistaa. Ja siis teoriassa me voisimme tietysti lähteä siitä, että erilaiset menetelmät ovat okei, okay, mutta että käytännössä tämä ei toimi ja täytäntöönpanoprosessissa kaikki tämä on otettava huomioon. Ja viimeinen asia, jonka haluan säännöistä mainita, on rahoituksellinen kestävyys. Meillä on Siis julkinen rahoitus on hyvin laajalti vähenemässä. Koko rahoituskriisi vaikuttaa ja vaikuttaa jatkuvastikin korkean asteen koulutuksen julkiseen budjettiin. Ja samalla on olemassa kilpailevia rahoitusohjelmia, jotka eivät kuitenkaan täysin korvaa toiminnan kokonaiskustannuksia, joten tämä rahoituskuilu tulee laajenemaan samalla kun me tunnistamme sen, että puiteohjelma on hyvin myönteisesti vaikuttanut siten, että rahoitus on mennyt täyskustannusrahoitukseen, myös epäsuorien kustannusten rahoitukseen. Kuitenkin samalla sen olisi toimintaa ja tutkimusta rahoitettava täyskustannusperiaatteella. Mitä tulee täytäntöönpanoon, mainitsin jo pari asiaa ja tässä haluaisin ottaa esiin neljä eri kohtaa. Pääongelma on nykyisten sääntöjen ja asetusten tulkinnassa. Eli meillä täytyy olla tällaiset ohjaavat osviittaperiaatteet, jotka koskevat yksinkertaistamista. Muistatte varmasti sen, mitä sanoin alussa. Siis on kysymys tasapainoisesta luottamukseen perustuvasta järjestelmästä. Millä tavalla tämän luottamuksen voimme sitten saada aikaan? Mitä yliopistosektoriin tulee, niin on erittäin ratkaisevaa se, että jatketaan vuoropuhelua niin, että voitaisiin ymmärtää paremmin yliopistojen hyvin monimutkainen tehtävä ja sen myös, millä tavalla instituutioita ja laitoksia rahoitetaan. Ne eivät pelkästään tee työtä tutkimuksen, opetuksen, alalla, vaan myös niiden toiminta suhtautuu, suuntautuu yhteiskuntaan ja tämä on hyvin monimutkaista. Jos ajatellaan sitä, että jos yksi osa yliopiston toiminnasta on rahoitettu, niin sekin vaatii sitä, että ymmärretään koko niiden monimutkainen tehtävä. Meidän on katsottava myös parhaita toimintatapoja ja hyväksyttävän ne. Haluaisin mainita vain yhden esimerkin tässä yhdistyneessä kuningaskunnassa. Se järjestelmä, jota on kehitetty korkean koulutuksen tasolla, jossa on kysymys täyskustannuskorvauksesta. Siis me, tämä on yksi maailman johtavista järjestelmistä silloin, kun halutaan tunnistaa kustannukset. Se pitäisi hyväksyä yhtenä parhaana toimintatapa esimerkkinä. Ja on ollut paljon ongelmia siinä, että tämä oltaisiin saatu hyväksytyksi säännöissä ja asetuksissa. Ja viimeinen on metodologian sertifiointi, vaikka teoriassa tämä on sellainen asia, joka voisi olla erittäin hyödyllinen yksinkertaistamistyövälineen, se kuitenkaan ei ole toiminut, joten tässä tätä pitää koko järjestelmää ajatella perusteellisesti uudelleen ja samalla mitä tulee sääntöihin ja asetuksiin, niin niiden täytyy olla selkeitä ja heijastaa yliopistojen todellisuutta ja sitä, millä tavalla ne hoitavat tehtävänsä, jotta ne voisivat hoitaa tehtävänsä menestyksekkäästi. Haluan lopuksi esittää viisi kohtaa niin, että voisimme viedä tämän keskustelun uudelle tasolle. Ensiksi täytyy tunnustaa, se hyvin suuri monitahoisuus, joka koskee kustannusjärjestelmien kehittämistä koko Euroopassa. Meillä on erilaisia järjestelmiä, jotka toimivat eri vauhdilla. Ja siis jossa ei tunnisteta tätä. Meidän on yritettävä täyskustannusperiaatetta kehittää Seitsemännen puiteohjelman tuella meidän liittomme on parhaillaan tekemässä sellaista projektia, jossa yritämme pilottihankkeilla eri Euroopan maissa saada aikaan suurempaa kehitystä. Tässä on kysymys hyvin pienestä rahamäärästä, jota käytetään parannuksiin ja kehitykseen, joten tässä odotamme tosiaan, että tästä tulee erittäin hyödyllinen pilottihanke – sitten on myös hyvin tarkasti analysoitava, miten nykyisiä sääntöjä sovelletaan erilaisiin yliopistoihin, ja tässä pitäisi olla eri sidosryhmien foorumi, jossa kaikki sidosryhmät ja edunsaajat ovat edustettuina, jossa ne voisivat keskustella niistä ongelmista, joita niillä on, ja sitten tosiaan äh, niin, että nämä tulostuisivat hyvin konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti. Jatkuvaa vuoropuhelua tarvitaan eri sidosryhmien välillä. Liittomme on hyvin halukas antamaan käyttöön oman asiantuntemuksensa ja asiantuntijansa omista laitoksistaan. Ja tämähän silloin edustaisi koko sektorin monitahoisuutta. Ja neljäs kohta, joka on silloin, kun varanhoitoasetuksista on puhuttu, otettu esiin, siis meidän on tutkittava mahdollisuutta sulkea tutkimusrahoitus näistä rahan, varanhoitosäännö, varanhoitoasetuksen säännöistä, jos löydetään sellainen hanke, jossa on kysymys, siis voidaan saada aikaan yhteys korkean riskin rahoitukseen. Ja viimeinen ongelma, jonka haluan mainita, mitä tähän täytäntöönpanoon tulee, on, ehdottaisin, että perustettaisiin ryhmä, joka valvoisi sitä, millä tavalla valvoisi kehitystä ja täytäntöön, sääntöjen täytäntöönpanoa, jossa olisi mukana eri sidosryhmät ja niin, että voitaisiin välittömästi korjata mahdolliset ongelmat seuraavassa puiteongelmassa. Voisin vain ottaa esiin joitakin laajoja asioita, joten haluaisin kuitenkin kiittää teitä tässä vaiheessa huomiostanne. Kiitos herra Estermanille. Seuraavana Erik Schulz, joka on Artemis-yhteisyrityksen toimitusjohtaja ja joka kertoo meille heidän uudesta tietotekniikkaa ratkaisusta. Dear members, ladies and gentlemen. Hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, haluaisin ensin kiittää teitä kaikkia kutsusta, mutta minulla on kyllä tässä nyt ongelma. Tämä ensimmäinen puhujamme tänään sanoi, että on monia tärkeämpiä kysymyksiä kuin teknologia-aloitteet, mutta minä olen kuitenkin puhua vain niistä näistä yhteistä teknologia-aloitteista selitän minkälaisia kysymyksiä me olemme käsitelleet, mitä on edessä ja mitä niihin jatkossa tulee ehkä liittymään näihin JTI-hankkeisiin. Yhteiset teknologia-aloitteet ovat uusi väline puiteohjelmassa. Tässä sovelletaan 171 artiklaa. Tällä hetkellä se on 187 artikla perussopimuksessa, mutta haluan selventää ensinnä, että on viisi jti JTItä jotka on luotu. Ne luotiin suurin piirtein samaan aikaan, mutta ne ovat kahden tyyppisiä. On kolme, joiden mallina on yhteistyö teollisuuden ja komission välillä pelkästään. IMI, innovatiivinen lääketieteen aloite, Clean Sky-aloite ja FCH. Tässä rahoitus tulee pelkästään komissiolta, joten Tämä vaikuttaa enemmän teollisuuteen kuin normaalissa EP7-toimissa, mutta malli, rahoitusmalli on kuitenkin perinteistä puiteohjelmasta. Nämä kaksi muuta ovat erilaisia, Artemis ja ENIAC. Ne seuraavat kolmen, kolme, on osapuolen mallia. Teollisuus, komissio, mutta myös jäsenvaltiot ovat tässä mukana, jotka rahoittavat rahoittavat tutkimustoimintaa, joten on yhteisrahoitusta komission ja jäsenvaltioiden kesken. Itse asiassa haluan selventää jotakin tämän aamun ohjelmasta ja tästä kokouksesta, koska olen niitä äh, avunsaajia, tai oikeastaan en ole anna näitä varoja, joita saadaan komissiolta äh, sektorille, tutkimuslaitokselle, yliopistolle ja niin edelleen. Nämä kaksi uutta JTI-mallia, Artemis ja ENIAC, liittyy no, e- elektroniikkaan, toinen taas sisäänrakennettuihin älyjärjestelmiin. Mitä tulee näihin sisäänrakennettuihin järjestelmiin, en puhunut niistä kovinkaan paljon, mutta jos te katsotte vaikka kännykkään, jota tänään käytätte, on, se on varsin erilainen kuin se, jota käytitte kolme vuotta sitten. Samoin tietokoneet ovat muuttuneet muutaman vuoden sisällä. Jos vaikka ajatellaan lentokonetta, kun se lentää, ne ovat myös muuttuneet. Autot ovat muuttuneet, ne ovat erilaisia. Ja kaikki johtuu mikroelektroniikasta ja järjestelmäteknologiasta, sisäänrakennetusta älykkyysjärjestelmistä. Ja kaikki nämä järjestelmät ovat varsin vaativia ajatellen teknologisia vaatimuksia. Monimuoto, monimutkaisuus on lisääntynyt huomattavasti. Luottavuuden pitää myös lisääntyä. Saatavuus pitää olla jatkuvasti saatavissa. Turvallisuus, varmuus, aikakriittisyys, kaikki nämä toimet vaativat paljon investointeja, jotta järjestel... saadaan aikaan tulevaisuuden järjestelmiä. Ja ne ovat luotettavia tämän takia. Siitä on jo kauan, 2004 vuonna teollisuus komission kanssa aloitti Artemiksen tällaisena teknologisena foorumina. Strategia laadittiin, tällainen globaali toimintamalli. Ja siinä otettiin huomioon näkemykset ja vaatimukset, joita eurooppalaisella teollisuudella oli. Tässä mukana oli eri teollisuudet Euroopassa ja minulla oli silloin etuoikeus johtaa työryhmää, joka laati tätä asialistaa. Ja nämä eri pilarit tässä temppelissä ovat sitä, mitä tällä hetkellä on olemassa. Ne ovat välineitä synnyttää, ohjata tutkimusta Euroopassa. On näitä perinteisiä. Puitelman seitsemän toimia, tämä liittyy sen upstream-malliin, Oikealta löytyy kansallinen alueellinen ohjelmatoiminta, se on myös olemassa jo. Se on välttämätöntä kansallisesti ja paikasta ajatellen. Sitten keskellä on kaksi pilaria, toinen on Eureka ja toinen on yhteisyritys, juurinen täytäntöönpano, mitä tulee yhteisiin teknologia-aloitteisiin. Tässä käsitellään e- enemmän downstream-mallia, ollaan lähempänä markkinoita, vähän niin kuin Eurekassa. Joten miten tämä sitten toimi vasemmalla Artemisiasta esimerkkejä. Se on järjestö, joka luotiin yhteis- yhteisen teknologia-aloitteen pohjalta. Ja tässä näkyy erilaisia jäseniä, suuria yrityksiä, pk-yrityksiä, tutkimusjärjestöjä. Siellä on johtokunta, johtajisto. Minulla on etuoikeus olla yksi viidestä perustajajäsenestä. Se luotiin 2007 alussa valmisteltiin näitä yhteisiä teknologia-aloitteita oikealla puolella, on julkiset viranomaiset, mutta mukana on myös jäsenvaltiot ja muut jäsenet ja komissio. Nämä ovat näitä rahoitusvälineitä yhteisille teknologia-aloitteille. Ja tässä keskellä on Artemisen yhteisyritys, johon liittyy johtokunta, teollisuuden ja tutkimuksen komitea, julkisten viranomaisten johtokunta ja sitten täytäntöpanovan johtajan virasto, kun kuuluin Artemisiaan. Me teollisuuden puolella sanoimme, että tämän uuden välineen, välinettä pitäisi hallinnoida selkeällä, kevyellä tavalla. Tehokas rakenne oli myös tarpeen, mutta toisaalta tämä on myös tietty e- elin, jonka täytyy seurata tiettyjä sääntöjä. Ja sitten joskus on ristiriitaisuus näiden kahden asian välillä. Globaalisti ajatellen tässä keskellä teollisuus- ja tutkimuskomitea, joka edustaa teollisuutta, on vastuussa strategiasta koskien kaikkia asiakirjoja, jotka liittyvät pitkän aikavälin suunnittelun strategiseen toimintaan ja e- ehdottaa näitä johtokunnalle. Toisaalta kaikki, mikä liittyy tarjousten rahoitukseen, projektien rahoitukseen, on julkisten viranomaisten vastuulla. Ja minä yritän sitten tässä saada kaiken tämän toimimaan, ja se toimiikin erittäin hyvin. Mutta sillä ei ole sitä laajuutta tai volyymiä, mikä oli alun perin suunnitteilla. Niin siis Artemis oikeastaan alkoi komission johdolla, koska 16 artiklaa säädöksessä toteaa, että ennen kuin on täytäntöönpaneva johtaja ja aloitteeseen liittyy riippumattomuus, silloin komissio on vastuussa siitä, että johtaa tällaista yhteistä aloitetta, yhteisyritystä. Tulin virkaan viime syyskuussa ja silloin huomasin kaikki nämä säännöt, joita on määrätty yhteisö elimillä seurattavaksi. Olin silloin teollisuuden puolella ja silloin vaadimme, että omistoimitus oli tällainen kevyt rakenne vai muutamia asiantuntijoita mukana. Ja sen pitäisi olla tällainen tiimi, jossa on 10-12 ihmistä, ei juurikaan enempää. Itse asiassa tähän nyt meitä onkin 10 ihmistä tässä vaiheessa. Ja jos ajatellaan vaikka sihteeriä, kriteereitä per komission jäsenet tai ajatellaan teollisuutta, niin tässä on valtava ero ja minun vastuullani on pysyä mahdollisimman lähellä teollisuuden vaatimia standardeja, mutta me olemme kuitenkin tällainen yhteisunioni e, elin. Meitä oli siis kymmenen ihmistä. Minun täytyi täyttää kaikki nämä eri virat. Tarvittiin tietosuojavaltuutettu, tarvitsemme paikallisen informaatioturvallisuus, vastuullisen paikallisen turvallisuusviranomaisen ulkoisen profiilijohtajan ja sitten saatoin valita abakia, tällaista suoriteperusteista tilinpitojärjestelmää tai olla käyttämättä sitä. Minä voin vapaasti valita, mutta on kuitenkin monia pakotteita, en koskaan pysty täyttämään kaikkia vaatimuksia. Minun täytyy määritellä myös aloitteen tekevät toimijat ja tukitoimijat, tulojen menojen hyväksi ja niin edelleen. Kaiken tämän teimme. Aloitin syyskuun ensimmäinen päivä ja sitten 26. lokakuuta saimme riippumattomuuden. meille myönti tämä riippumattoman asema ensimmäisenä. Mutta loppuiko tämä kaikki tähän? No ei suinkaan. Olen tavannut monia, kokosanut monien ihmisten kanssa ja minua minulta pyydettiin, että oltaisiin kokonaisaikainen sisäinen tilin tarkastaja 80 prosenttia kokonaishenkilöstökunnasta, ja tämä on aivan naurettavaa. Tarvitsin henkilöstökomitean, tarvitsen henkilöstökomitean, joka on samalla niin kuin komissiossa, joten itse asiassa mitä meiltä pyydetään ja vaaditaan on kopioida pienessä mittakaavassa kymmenen ihmisen vahvuudella rakennetta, joka on, jossa mukana on tuhansia ihmisiä komissiossa. Tilintarkastustuomioistuin joissakin aiemmissa kommenteissaan pyysi minua allekin sanoi, että tietoteknologista vastuullinen henkilö, niin ei, hän ei saa olla vastuussa muustakin asiasta, mutta vastu, vastaus on ei, en, ei minulla ole varaa tällaiseen it johtajan kymmenessä henkilössä. Pitää tiukasti soveltaa sääntöjä kaikissa tapauksissa. Y- Täällä on pääkirjan pitää, mutta teemme suuren virheen, mitä tuli näihin. Mm, ja, tähän toimintaan päätimme, päätimme avata kaksi tiliä pankissa, koska saan rahaa komissiosta, jonka sitten jaan, mutta saan rahaa myös teollisuuden järjestöltä. Meillä on kaksi pankkitiliä, mutta on vain yksi kirjanpitäjä. Ja nyt kun sitten yritimme siirtää pankissa rahaa tältä vastaanottavalta tililtä lähettävälle tilille, olisimme voineet välttää tämän niin, että avataan vain yksi tili. Pääosasto blokkasi kaiken kaksi päivää meni, kun yritin neuvotella tästä poikkeuslupaa, jotta pystyisin poikkeuksellisesti ottaen huomioon meidän tilamme toimia näin, niin voisin siirtää toiselta pankkitililtä toiselle. Tähän meidät työnnetään periaatteilla, säännöillä. Ihmiset katsovat enemmän prosessia kuin sisältöä. Näin ei koskaan tapahdu mm, niin kauan kuin minä pystyn hallinnoida niin kuin haluan tätä yhteisyritystä. Ja muuten, toisin kuin kollegani täällä, minä ehkä joudun palaamaan tänne, koska minä tarvitsen yhden päivän, jotta käsitellään vastuuvapautta budjetissa, joten ehkä kuulet samanlaista minulta vuoden kuluttua. Siis mitä nyt halusin sanoa? Minkälaisen viestin halusin välittää? Te keskustelette mahdollisista muutoksista varainhoitoasetukseen. Se onkin aika tärkeää. On henkilöstösääntöjä, ne ovat myös tärkeitä asioita. Mutta tämä on vasta ensimmäinen vaihe ongelmissa. Sitten on täytäntöönpanosäännöt. Monet ihmiset tässä ympäristössä, Brysselissä täällä siis tarkoitan, äh, tekevät asian vieläkin monimutkaisemmaksi. Täytäntöönpanosäännöt lisäävät vielä oman monimutkaisuudensa varainhoitoasetuksen lisäksi ja henkilöstöasetuksen lisäksi, henkilöstösäännön lisäksi. Eikä tämäkään vielä riitä. Sitten on kolmas vaihe, nimittäin tämä kulttuuri toimintakulttuuri, miten ihmiset tulkitsevat sääntöjä, Vieläkin pahempaa, tähän lisätään kolmas kerros vaatimuksia ja monimutkaisuutta. Joten minä varoittaisin, kyllä, muutetaan varanhoitoasetusta silloin, kun se on mahdollista ja toteutettavissa, mutta jos halutaan vakuuttaa ihmiset, että pitää yksinkertaista täytäntöönpanosääntöjä, niin yritetään sitten myös muuttaa kulttuuria. nettisivulle julkistiin tämä tärkeä raportti, niin kutsuttu Serpa-raportti. Siinä yritettiin analysoida, mitä on tehty ensimmäisten viiden aloitteen kohdalla, mitä voidaan parantaa ja miten jatkossa toimitaan ja miten hoidetaan tämän hetken yhteisteknologia-aloitteet loppuun. Tämä on erittäin tärkeä raportti. Siellä on arvokkaita suosituksia esitetty. Olen tässä ottanut esille niistä kaksi. Suositus 1.1. Kyllä, etuja on siinä, että on EU-elin ja pitää seurata sääntöjä, mutta tämän pitäisi tapahtua uudistetun, tarkistetun varainhoitoasetuksen pohjalta ja todellakin vahvasti uudistetun muutetun varainhoitoasetuksen mukana, koska Artemiksessa Artemisessa olemme jo muuttaneet varainhoitoasetustamme, mutta meidän täytyy muuttaa vielä enemmän, että antaa enemmän vapautta ja yksinkertaistetaan asioita. Sitten toinen suositus 2.3. Siinä saadaan aikaan yksinkertaiset ilmoitusvaatimukset, jotka ovat suhteellisia äh, tilintarkastusmenettelyyn. Kaikki pitäisi olla suhteellista. Kun on 10, 12, 13 henkilön järjestö, miksi silloin täytyy olla samat säännöt henkilöstösäännössä kuin jos ollaan 2000 ihmisen järjestö. Siis viestini on, että on olemassa uusi väline, JTI, Artemisian ja Eniakin tapauksessa ne ovat erittäin vahvoja välineitä, koska komission kannalta katsottuna tämä on kaikkein tehokkain ohjelma, joka voi olla komissio antaa varoja, minä sitten taas jään projekteille. Tämä tehtävä on todella melko tärkeä, kun annetaan näitä varoja. Ja se, yhdestä eurosta saadaan tätä kautta 6-7 euroa, kun komissio antaa yhden, jäsenvaltiot antavat 1,8 euroa ainakin. Ja näin tästä syntyy kuudesta seitsemän kertaan enemmän rahaa kuin komissio on antanut. Tämä on ohjelmassa. Kaikki osapuolet tekevät yhdessä työtä. Se on erittäin tehokasta ajatellen komission kannalta asia. Se on varsin monimutkaista, siksi sitä pitäisi yksinkertaista. Kiitoksia. Ringrazio il signor Schulz. Kiitos, herra Schulz. Seuraavaksi sitten tohtori Patrice Buchholt. Hän on Teknopolis-ryhmän tekninen johtaja ja hän puhuu tutkimuspolitiikan johtamien arvioinnista. Ja teilläkin on 15 minuuttia omaan puheeseenne. Olkaapa hyvä. Mr. Chairman, members of the European Parliament, ladies and gentlemen, thank you. Kiitän mahdollisuudesta tulla teille tänään puhumaan, hyvä puheenjohtaja ja hyvät jäsenet. Haluaisin, minua pyydettiin puhumaan tänään äh, arvioinnin kannalta tämän puiteohjelman tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. En aio siis mennä näihin yksityiskohtiin yksinkertaistamisesta, vaan äh, käsittelen sitä kysymystä, että mitä tarvitaan, että pystytään tarkistamaan, että rahoitusta on käytetty tehokkaasti ja vaikuttavasti. Lyhyt profiili tähän alkuun, miksi istun täällä. Minä olen Teknopolis-ryhmän toimitusjohtaja. Me riippumattomina eliminä arvioimme eurooppalaista tutkimusta ja me olemme arvioineet viidennen ja kuudennen ja seitsemännenkin puiteohjelman projekteja ja meitä, me tuemme myös tilintarkastustuomioistuinten raportointia, komission tutkimuksia. Ja me olemme tehneet paljonkin arvioita siitä, miten tämä puiteohjelma on vaikuttanut jäsenvaltioissa. Ja minä olen ollut tämmöinen jonkunnäköinen tutka sitten, miten yksinkertaistaminen on, on, on onnistunut. Ja nyt sitten katsotaan, miten puiteohjelma – on johtanut tai mihin se on johtanut, ei, ei suoraan, koska me ole suoraan edunsaajana. Kaikkihan ovat sanoneet, että minun alani on hyvin erilainen, että me tarvitsemme erityiskohtelua. Ja haluaisin kuitenkin argumentoida, että tutkimus on itse asiassa sisäsyntyisesti sellainen ala, jossa ei ole yksinkertaista arvioida, kuinka vaikuttava se on ollut. Ja Haluaisinkin sanoa, että mitä jatkossa tarvitaan, jotta tähän päästäisiin ja minkälaista ikään kuin rahoitus, miten tämä rahoitusauditointi sopii tähän kuvioon. Tutkimus on erilaista, koska se tosiaan on hyvin äh, riskipitoista. Äh, ei tiedetä alussa, mitä loppujen lopuksi saadaan aikaiseksi. Ja jos pyydettäisiin puiteohjelman osallistujia vähentämään riskiä, ja tuomaan esille vain tämmöistä riskitöntä tutkimusta, niin, niin se toisi esille vain hyvin pieniä vaikutuksia tai tuloksia. Ja me haluaisimme tosiaan saada aikaan sellaista tutkimusta, jo, jo, jolla rajoja, rajoja rikotaan. Ja tästä tietenkin sen, sellaisen tutkimuksen tuloksia on vaikea arvioida. Ja sitten vaikea arvioida, miten se vaikuttavuus loppujen lopuksi saadaan aikaa, koska ei ole lineaarista yhteyttä siihen, mitä e, eurooppalainen veronmaksaja e, e, maksaa. Että jos maksaa euron, niin mitä tuloksena on, koska välillä on niin paljon muuttujia. Ja itse asiassa innovaation tarve tulee teollisuudelta ja, ja yhteiskunnalta eikä voida vaikuttavuutta itse asiassa laskea sen perusteella, mitä alussa panostetaan. Jos katsotaan ohjelmia, niin, niin jos rahoitetaan sata projektia, niin eh, hyvin usein käy ilmi, että on vain hyvin pieni osa näistä projekteista, jotka ovat menestyneitä ja niillä on suuri vaikutus. Ja sitten on sellaisia projekteja, joiden vaikutus ei ole kovinkaan suuri, ennä, yhtä suuri kuin ennakoitu, joten rahoitusvaiheessa ei pystytä sanomaan, mikä tulos tulee olemaan. On paljon metodologisia asioita, joilla tähän voidaan puuttua, mutta yksi tärkeä joka tapauksessa on tämä, tämä viive. Jos tänään in, investoidaan tutkimukseen, niin tulokset saa tai, tai, tai tuoton saa viiden tai, tai kymmenen vuoden kuluttua vasta. On sellaisia puiteohjelmia, joihin 70-luvulla eh, on investoitu varoja ja joiden tulokset rupeavat näkymään vasta 10-15 vuoden jälkeen. Eikä saa unohtaa myöskään sitä, että yhteiskunnalla ja, ja, ja politiikan tekijöillä on vaikutusta tutkimukseen, ei pelkästään suorilla loppukäyttäjillä ja, ja, ja, ja teollisuudella jos katsotaan elintarviketurvallisuutta, te, te, kansanterveyttä, niin on pystytty tämän puiteohjelmien puitteissa kehittämään tätäkin alaa. Joten meidän pitää ottaa huomioon se, kun ajatellaan, mitä tuloksia tai tuottoja näistä saadaan. Jos katsotaan tätä puiteohjelman arviointia Euroopan tasolla niin- ja jäsenvaltioiden tasolla, niin, niin käy ilmi, että hyvin usein tällaiset puiteohjelmat tai puiteohjelmien projekteita ei voi ikään kuin eh, ottaa erilleen ympäristöstään, että tällä projektilla on tällainen vaikutus, koska se on osa suurempaa palapeliä. Ja, ja nämä sovitetaan suurempiin tutkimusprojekteihin, joita yliopistot tai, tai ää, ää, yritykset tekevät tällaista portfoliotutkimusta. Joten vaikutukset ovat laajemmat, koska ne vaikuttavat koko organisaation eikä, eikä niinkään yhteen yhteen yksittäiseen projektiin. Toinen asia, joka liittyy tutkimukseen, on se, että pitää hyväksyä se, että koska projektit ovat riskaabeleja, niin ne, ne saattavat epäonnistua, mutta eihän epäonnistunutkaan projekti ole, tarkoita sitä, että raha mennyt täysin hukkaan, koska tämä epäonnistuminen on avuksi tutkijoille ja, teollisuudelle, koska ne osoittavat, mihin ei kannata, eh, mihin ei kannata sijoittaa ja mitä teknologisia ratkaisuja ei kannata eh, tukea. Joten tällainen riskialttius tutkimuksessa vaikuttaa julkiselle rahoittajille sillä tavalla, että aina ei voida odottaa, että jokaisella projektilla on taloudellista vaikutusta joten yhden eh, euron sijoitus ja toivottavasti 10 eh, tai 8 euron tuotto ei välttämättä ole eh, kaikissa projekteissa näin suoraviivaista. On olemassa tämmöistä softa, pehmeämpää hyötyä hyötyä, kuten esimerkiksi eh, verkostoituminen ja ihmisten liikkuvuus ja niin edelleen. Ja, ja, ja monissa arvioissa on tullut myös esille, että byrokratia on itse asiassa suuri este osallistujille näissä puiteohjelmissa. Ja kuten aikaisemmat puhujat ovat sanoneet, niin komission edessä on tässä todellinen luottamusongelma – ei tässä ole kyseessä pelkästään tämmöinen tämmöinen kiusallinen tilanne, että kaikkia asetuksia pitää noudattaa, vaan tässä nimenomaan on kyse luottamuspulasta. Ja on moniakin erilaisia organisaatioita, pk-yrityksiä esimerkiksi, jotka ovat menettäneet täysin luottamuksensa puiteohjelman osallistumiseen. Aikaisemmat puhujat ovat tästä jo puhuneetkin. Joten yksinkertaistaminen on tärkeää, koska se pahan, parantaa tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Voidaan kohderyhmiä houkutella, sellaisia kohderyhmiä, jotka eivät enää osallistu puiteohjelmaan. Itse asiassa osallistujamäärät, äh, tasot ovat laskeneet ja, ja hyvin usein yritykset eivät suostu olemaan koordinaattoreita. Ja nimenomaan tällaisia äh, organisaatioita tarvitaan. Ja se, se valtava hallinnollinen panostus, jota tarvitaan projekteissa, kasvaa entisestään. Ja jos tätä voidaan vähentää, niin silloin tar- voidaan jättää enemmän resursseja tutkimukselle. Ja monille organisaatioille on hyvin vaikeata hyväksyä tämä alhainen menestymis prosentti. Ja esimerkiksi hakemuksien täyttäminen ja, ja on jo, jo kovin tai liikaa vaivaa vievää. Ja pitäisi hakemus, hakemusprosessia helpottaa ensimmäisessä vaiheessa ja sitten ehkä komplisoida sitä sitten toisessa vaiheessa vasta, joka ehkä houkuttelisi mukaan uusia osallistujia. Ja kuten on sanottu, nämä tulkinnat ovat erilaisia, tarvitaan enemmän yhdenmukaisuutta, johdonmukaisuutta ja monissa instrumenteissa on eri säännöt ja osallistujilta on kuullut, että rahoitusasetus on se suuri ongelma. Tämä on kuitenkin jo kuulunut aikaisemmista puheenvuoroista. Mutta tunne on siis, että asetukset on tehty julkisia hankintoja ja tämmöisiä esimerkiksi tieto, tietotekniikan ostamiseen tai, tai ikkunoiden ostamiseen, mutta kun ajatellaan, kuinka riskialtista tutkimus on, niin nämä asetukset eivät enää sovellu. Tänään on tullut luottamuksesta puhe. En usko, että, että tutkimusyhteisö pyytää, että jos luotatte meihin ja annatte rahaa, niin kyllähän tätä, tämä onnistuu. Uskon, että tiedeyhteisö tietää vastuunsa ja tämä vastuu ja luottamus pitää nyt tai yhdistetään toisiinsa. Arviointi on hyvä väline myös vastuun mittaamiseen, mutta kun tänä päivänä katsotaan näitä tällaisia valvontajärjestelmiä, niin, niin huomataan, että tasapaino on pielessä. Sitä, se on kallistunut liikaa hallinnon ja, ja rahoituksen puolelle ja nyt pyritään välttämään tällaista tieteellistä teknologista riskiä, koska jos projekti epäonnistuu, niin eh, se olisi huono, huonoa mainosta osallistuvalle yksikölle. Ja nyt enemmän eh, katsotaan, miten, miten raha käytetään, kuin mitä tällä projektilla eh, saadaan aikaa ja mikä sen sisältö on. On olemassa hyviä valvontajärjestelmiä komissiossa, joilla pystytään myös sisältöä ja sen laatua arvioimaan ja onko edistytty ja saatu aikaan tavoitteita. Mutta tällaisia voitaisiin käyttää entistä tehokkaammin. Ja tässä on kyse siitä tasapainosta, joka on rahoitustarkastuksen ja sitten taas sisällön tarkastuksen välillä. On olemassa vertaisarvioita, lopputuotosarvioita, joita asiantuntijat tekevät, joten tämä järjestelmä on jo olemassa, jos sitä vaan voitaisiin käyttää. Mutta tarkoittaako tällaista, tällaista tulossuuntautunutta, tulossuuntautunutta valvontaa vai enemmänkin syöttöä? tuotos, mm, ikään kuin panossuuntautunutta. Enemmän pitäisi keskittyä sisältöön, niin kuin sanottiin, ja vähemmän tällaiseen suoritteiden laskemiseen. On nimittäin suuri vaara, jos, jos katsotaan, että valvotaan tuotosta ja tulosta, niin silloin tietenkin tiedetään, tai pitäisi tietää, millaista tuotosta odottaa jo alusta alkaen. Ja jos sitä sitten ei saa, niin sitten se tulee arviossa esille. Mutta sitten syntyykin ongelma, jos halutaan osoittaa, mitä on, on saatu aikaan. Hyvin usein tapahtuu niin, että lasketaan tällaiset mitattavat julkaisut, viittaukset, patentit, mutta ne ovat hyvin pieni osa tätä vaikuttavuuspalapeliä, koska vaikuttavuus on niin paljon laajempi kuin se, kuinka monta julkaisua tutkijan julkaisut ja niin edelleen. Tämä tämmöinen tuotosperusteinen arviointi ei tuo meitä lähemmäs ratkaisua. Valvontajärjestelmän pitää tietenkin ottaa huomioon tämä riskialttius ja se, että tilanne, tilanteet muuttuvat, teknologia muuttuu ja taloudellinen ympäristö muuttuu. Ja, ja myös projekteissa pitää tehdä muutoksia sitten näiden ympäröivien muutosten seurauksena. On olemassa jo järjestelmä, nämä puolivälit, äh, puoliväliarviot ja, ja loppuarviot, joten ei mitään uutta tässä olla keksimässä, vaan pyritään käyttämään olemassa olevia järjestelmiä paremmin hyödyksi. Ihan lopuksi haluaisin sanoa, että nykyinen arviointijärjestelmä voisi tukea puiteohjelmaa paljon paremmin. Meidän pitäisi löytää parempi tasapaino rahoituksen, valvonnan ja sitten tutkimuksen sisällön ja tutkimuksessa tehtyjen asioiden valvonnan välillä. Komissiossa ei olla sen huonompia kuin muissakaan jäsenvaltioissa. Kyllä komissiossa on olemassa arviointijärjestelmät paremmatkin kuin joissakin jäsenvaltioissa, joten ei tässä ole kyse mitenkään siitä, että mitään uutta pyörää jouduttaisiin keksimään, vaan se, miten tasapainotetaan se, että luotetaan enemmän ja annetaan enemmän vastuuta. Kiitos. Ringraziamo la signora Begolt. Kiitos Rova Begolt. Seuraavaksi meillä on 40 minuutin kysymys- ja vastausjakso. Haluaisiko joku aloittaa, herra Balchis? Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų nebuvau nusiteikęs pradėti tokios sudėtingos temos.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 itse asiassa. En nyt halua tässä toistaa asioita, mutta uskon, että paljon mielenkiintoisia kiireellisiä kysymyksiä tuli tässä esille. Nimittäin täällä sanottiin, että kuudennen puiteohjelman täytäntöönpano vaati suurta hallinnon uudistusta. Tämä oli iso, tämä on iso rakennelma. Minun aikana itse kokoustin monien yhteiskunnan jäsenten kanssa, jotka silloin myös arvostelevat samalla tavalla komissiota. Minä uskon, että meidän pitäisi muuttaa asennetta. Viimeinen puhuja tässä Alankomaista puhui tai sanoi, että projektit, jotka eivät onnistu, niin nekin ovat tärkeitä, koska tämä on merkki siitä, että pitää lopettaa tietty toiminta. Toimialat teollisuudet ovat saaneet tiettyjä signaaleja niiltä aloilta, jotka eivät ehkä olekaan menestyksekkäitä. Olen myös samaa mieltä siitä, että tässä tarvitaan asenteiden muutosta. Meidän ei pitäisi rajoittaa itseämme vain arvioimaan kustannuksia. Meidän pitäisi puhua sisällöstä, tutkimuksen sisällöstä, koska tämä on erittäin monimutkaista toimintaa ja minä uskon, että Tästä periaatteesta pitäisi jatkossa tulla meidän ohjaava periaatteemme. Nyt haluaisin kuitenkin sanoa, että meillä on myös käytännön ehdotuksia nyt olemassa, jotka motivoivat meitä muuttamaan toimintamallejamme. Tämänhetkinen tutkimuspolitiikka historiallisesti puhuen on keskittynyt vanhoihin jäsenvaltioihin ja suurempiin maihin. Tämä tarkoittaa sitä, että pienet jäsenvaltiot ja niiden tutkimusjärjestönsä ovat vaikeuksia. Ne eivät pysty helpostikaan osallistumaan tutkimusyhteistyöhön. Tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa poliittisesti puhuen asenteiden pitää muuttua ja pitää antaa yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua Pitäisi voida osallistua sekä uusiin että vanhoihin tutkimusohjelmiin. Mitä tulee sitten tutkimuksen rahoitukseen? Usein pitää ottaa huomioon myös subjektiiviset, subjektiiviset kysymykset, joilla on merkitystä, kun valitaan joku projekti monien joukosta. En halua nyt liikaa arvostella. Uskon, että Lissabon, Lissabonin sopimuksen tultua voimaan EUlla on nyt korkea pyrkimykset. Se haluaa johtaa tutkimuksessa, kasvussa, mutta niin kuin sanoin, niin tätä kautta voimme parantaa tutkimustoimintaamme jatkossa. Uskon, että jokaisella valtiolla on omat saavutuksensa tieteen alalla ja minä uskon, että tämä toimisi pohjana. Näin voitaisiin osallistua tulevaisuuden tutkimusprojekteihin. Mitä tulee sitten jatkoon ja kahdeksanteen puiteohjelmaan uskon, että alueellisen kehityksen pitäisi olla ratkaisevassa roolissa – tutkimuksessa. Tämänhetkinen ohjelma, siihen saavan 128 miljoonaa euroa. Tätä aspektia varten mielestäni meidän pitäisi vahvistaa juuri tätä aluetta, koska tämä mahdollistaisi sen, että tutkijat pystyvät laissa mittakaavassa osallistumaan. Kiitos. Kiitos, herra Votsitis. Sitten herra Odi. Monsieur le Président, Kiitos puheenjohtaja, kiitos, että tämä kuulemistilaisuus on järjestetty. Ja nyt odotamme seuraavaa osaa tätä keskustelua suurella mielenkiinnolla. Ensinnäkin näistä tutkimustoimista lienee komission pääosaston tehtävänä nyt sitten katsoa tästä sisällöstä, tai puhua tästä sisällöstä, ja me EUna nyt sitten tietenkin, kuten kenraali de Gaulle sanoi, että tarvitaan toisaalta näitä panoksentekijöitä ja toisaalta tarvitaan myös rahoittajia. Me tarvitsemme rahojen antajana tietenkin myös tuloksia ja me joudumme tietenkin valvomaan tätä rahan käyttöä. Mutta tässä on nyt kyse tällaisesta eurooppalaisen hulluuden kumuloitumisesta. Tässä on virkamiesten käyttäytymisestä, viranomaisista, henkilöistä, jotka tekevät eri, erilaisia asioita eri järjestyksessä, eivätkä katso sitten seuraamuksia. Ja sepä johtaa siihen, että EU on tutkimusalalla tullut entistä epäsuositummaksi, varsinkin tällä tällä hetkellä, kun tarvitaan lisät yhteisöllistymistä tällä tutkimuksen alalla. Joten meidän täytyy löytää ratkaisut tähän onnettomaan tilanteeseen. Ja uskon, että nämä ongelmat nyt eivät niin kamalan vakavia ole. Mitä me nyt tässä kuulimme näiltä edunsaajilta? Ensinnäkin on olemassa sopimuksia, jossa nämä kertakorvaukset maksetaan ja niin sitten on olemassa tilintarkastajia, jotka sitten valvovat laskemat, että nämä kertakorvaukset eivät ole kovin kaukana sitten toteutuneista, toteutuneista kustannuksista. Uskon, että meidän pitää yksinkertaistaa, mutta tähän loppuun loppuun haluaisin vielä tehdä ehdotuksen, että meidän pitäisi katsoa, että jokaisella on oma paikkansa. Joku sanoi, että tarvitaan toiminnan välillä jotain komission ja, ja neuvoston ja, ja tilintarkastustuomioistuimen välillä, mutta ei nyt sekoiteta tuomio, tilintarkastustuomioistuimista kaikkiin asioihin. Sen tehtävänä on antaa äh, lausuma Euroopan unionin toimista ja tämä virhemarginaali on kahdesta prosentista. Se nyt ei kuulu meille itse asiassa, koska se ei oikeastaan kuulu edes koko tähän aiheeseen, vaikka meidän pitää tietenkin varainhoidon hallintaa parantaa, mutta edunsaajat, komissio ja, ja, ja sitten parlamentti ovat tässä nyt etusijassa. Ja, ja siinä ja meidän täytyy nyt menneet asiat hoitaa me emme voi jättää näitä tutkimusjärjestöjä roikkumaan löysään hirteen. Ja tällä hetkellä pitää jollain tavalla sovitella. Tietenkin edunsaajat, sisäiset heillä on sisäiset auditoinnit ja ulkoiset auditoijat ja, ja, heidän, ja, ja, ja täältä tulee erilaisia viestejä komission tarkastajille, mutta meidän täytyy men, menneitä asiat nyt mahdollisimman nopeasti saada järjestykseen ja tulevaisuuden kannalta meidän tulee käyttää varainhoitoasetuksen muuttamista yhtenä mahdollisuutena katsoa, miten tällaiset tutkimusjärjestöt ja niiden edustajat voivat saada aikaan tätä yksinkertaistamista, ettei, tilanne, ettei samoja virheitä toisteta, jota, jota nyt on tehty. Grazie, onorevole. Kiitos sitten Rova Gressle. So, wenn wir, wir wollen ja nicht diskutieren, ist es Glas. Niissä tässähän ne keskustella siitä, onko lasi puoliksi täysi vai puoliksi tyhjä. Ja, ja pahoittelen, että et ennen kaikkia puhujia kuullut, koska olin budjettivaliokunnassa ja siellä oli ulkosuhdehallinnosta keskustelu sielläkin, joten minun piti istua siellä. Joten nyt täytyy katsoa, että nämä, nämä eivät mene päällekkäin nämä kokoukset. Niin, varainhoidon valvonta. Ei se ole osa ongelma, vaan osa ratkaisua. Tämä nyt ihan selkeästi. Me olemme jo vuosia, vuosia jo kuudennessa ja seitsemännessä puiteohjelmassa tuoneet esille, ja me olemme va- niitä harvoja, jotka toivat esille ratkaisuehdotuksia. Me siis olemme näitä hyviä kavereita. Ja nyt viesti sitten komission suuntaan. Me olemme useaan otteeseen keskustelleet siinä, siitä, että että tähän tarvitaan parlamentin päätöksiä. Myös tämä kuudes ohjelma pitää katsoa, ja herra Halhan toi tämän asian esille, ja, ja meidän täytyy nyt ikään kuin toimia yhtenäisinä tällä alalla. Ja, ja meidän täytyy oppia tästä tilanteesta jotain. Ensinnäkin meidän pitäisi oppia se, että tarvitaan yhdenmukaisuutta, mutta myös eroja. Yhdenmukaisuutta siinä, mitä herra Estelman sanoi, että kun puhutaan te, käsitteistä. Ja tämä vaikeuttaa elä, elämäämme koko ajan. Meillä on kaiken näköisiä uusia käsitteitä. Ja jos joku nyt sitten puhuu Ispran puolelta uusista asioista, niin minä en tajua niistä mitään. Ja meillä ei ole edes enää tämmöistä kokonaiskuvaa tästä asiasta. Meidän täytyy nyt sitten kannustaa näiden ongelmien ja täytäntöönpanon täytäntöönpanon käsitteiden yksinkertaisemmin minua minua itseäni harmittaa se, että tämä kritiikki ikään kuin osuu kyllä ihan kohteeseen. Ja on olemassa joku tutkimus, joka osoittaa, että tämä ongelma on se, että tässä tulee säännöksiä toinen toisensa päälle ja uusia sääntöjä vanhojen päälle. Kukaan ei enää ymmärrä sitä kokonaisuutta. Ja me emme itsekään emme pystyisi soveltamaan näitä sääntöjä. Joten meillä on olemassa tällainen tutkimus, tutkimusalueohjelma. Ja minkä takia me luomme uusia sääntöjä, jos vanhojakaan ei ole sovellettu. Ja jos näin on tapahtunut, niin ongelma on todellinen. Ja senpä takia meidän täytyy nyt katsoa, että kahdeksassa puiteohjelmassa tällaista ei enää tapahdu. Sitten on keskusteltava talousarvion yhteydessä koska tämä on nyt hyvä ajankohta, mikä on tämä hyväksyttävä riski. Ja sehän nyt itse asiassa tarjollaan aina suurena ratkaisuna kaikkiin ongelmiin, mutta haluaisin varoittaa tällaisesta lähestymistavasta. Meidän lähestymistapamme pitää olla se, että ensin katsotaan niitä sääntöjä, joita on luotu, ja että keskustellaan niistä ja miten voidaan vähentää sääntöjen määrää jos on olemassa jotain ää, ää, tuloksia, jotka eivät tyydytä meitä, niin silloin täytyy sääntöjä muuttaa. Ja tällä hetkellä tämä keskustelu tästä hyväksyttävästä riskistä näyttää olevan ulkotie kaikista, tai pääsytie kaikista, ja, ja sen seurauksena voitaisiin jättää säännöt sellaisilleen. Meidän täytyy yksinkertaistaa sääntöjä, ja siihen kuuluu osana myös se, että nämä jäsenvaltioiden kirjanpitojärjestelmät pitäisi hyväksyä, jos sen sijaan, että, että käytettäisiin yhtä ainoata. Minä en ymmärrä, minkä takia, meillähän on olemassa kansainväliset kirjanpito- ja tilin, tilinpäätössäännöt, miten me emme voisi nyt sitten päätyä siihen, että meillä on olemassa tämmöinen yksi kansainvälinen malli, jota kuitenkin jäsenvaltiotkin useimmiten noudattavat. Ja en, en ymmärrä, miksi tällaista ei ole pystytty saamaan aikaiseksi. Ja meidän tilanteemme on aika vaikea tässä, koska valvonta kaikkien edunsaajien, edunsaajien valvonta pitäisi olla samalla tasolla, esimerkiksi maatalous 5 prosenttia ja, ja sitten rahastot ja, ja, ja edunsaajien rahastot ja sitten jäsenvaltiorahastot ja niin edelleen. Tästä tasosta olla vielä aika kaukana. Mutta äh, haluaisin sanoa maanviljelijöille, että heitä kaikkia täällä Euroopassa kohdellaan samalla tavalla. Vaikka on maita, jotka ovat kulttuurisesti erilaisia, niin silti kuitenkin ö, äh, nyt sitten tutkijoille pitäisi sanoa sama asia. Ja meidän pitäisi saada jollain tavalla tämä viesti perille myös, myös ö, äh, heille meidän tarkoituksemme on nimenomaan yksinkertaistaa heidän työtään, niin me haluamme eurooppalaista tutkimusta ja me haluamme, että, että meillä on erityisluonteista tutkimusta Euroopassa, että myös PK-yritykset ja, ja, ja, ja talouselämä on, on entistä enemmän mukana näissä puiteohjelmissa. Jos katsotaan kuudetta ja seitsemättä ohjelmaa, niin siellä ei PK-yrityksiä ollutkaan paljon mukana ja meidän täytyy katsoa nyt sitten seitsemättä ohjelmaa silmällä pitäen, eikä saataisi jollain tavalla eri, e, e, niin kuin tarjottua erityisesti tätä ohjelmaa e, PK-yritysten käyttöön. Joten, eli lyhyesti virsi kaunis. E, nyt kiitän näistä konkreettisista ehdotuksista ja me nyt sitten pyrimme talousarvion valvojina e, varmistamaan se, että pystymme rakentamaan tällaista uutta järjestelmää, vähentää sääntöjen määrää ja tällä tavalla saada aikaan yksinkertaistamista. Eli on budjettisäännöt ja sitten on nämä osallistumissäännöt ja jos nämä osallistumissäännöt jollain tavalla integroitaisiin tähän talousarvio sääntöön, niin silloin jo tämä jollain tavalla yksinkertaista, tai olisi suuri yksinkertaistamisaskel eteenpäin ja vähentäisi byrokratiaa, mutta jo se, että määrältä olisi, väärältään olisi vähemmän sääntöjä, niin se olisi varmasti suuri etu yksinkertaisemmin tiellä. Kiitos. Grazie. Kiitos sitten edustaja Toija. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että järjestitte tämän tosiaan kiehtovan kuulemistilaisuuden ihmiset, jotka ovat puhuneet meille, ovat olleet tosiaan hyvin selkeitä omissa analyyseissään ja tehneet myös ehdotuksia näin aina ei ole silloin, kun järjestämme tällaisia kuulemistilaisuuksia. Ja olen aivan varma, että en puhu pelkästään omas, omissa nimissäni, vaan myös muiden kollegojen nimissä, jotka ovat seuranneet tutkimussektoria. He varmasti perehtyneet näihin välineisiin Meillä on erilaiset foorumit, hyviä ajatuksia ja niin edelleen. Ja kun aika kuluu, niin usein keksimme tai huomaamme, että hyviä ajatuksia pannaan täytäntöön ainoastaan osittain tai ne ovat epäonnistuneet tai ei ole saatu aikaan sitä, mitä odotimme. Ei siksi, ettei ne ajatukset olisi olleet hyviä, vaan täytäntöönpanokoneisto ei täyttänyt omia tehtäviään. Yksi puhujista puhui yhteisistä teknologia-aloitteista. Puhumme vuodesta teknologiafoorumeista 2004. Me puhuimme eri sidosryhmistä, erilaisista strategisista visioista, miten nämä voitaisiin ottaa mukaan yhteisistä teknologia-aloitteista. Puhuimme näistäkin tai kuulimme näistäkin tänään. Ja itse asiassa niistä tuli itsenäisiä lokakuussa 2009. Siis kaikki tämähän alkoi vuonna 2004 ja näin kauan kesti ennen kuin idea itse asiassa tulostui työvälineenä. Ja teollisuusvaliokuntahan on kiinnostunut myös tästäkin, eli siitä, toimivatko nämä JTI tai ei, vai eivät. Jollei ne, ne toimi, niin ne pitäisi itse asiassa lakkauttaa. Itse pelkään pahoin sitä ajatusta, että organisaatiorakenne, mitä näihin yhteisiin teknologia-aloitteisiin tulee, jotka itse asiassa ovat yrityksiä. Me itse asiassa toistamme komission rakennetta, samat säännöt, samat henkilöstösäännöt, samat tilinpitosäännöt, eli me muodostamme tavallaan näitä pieniä komissioita, Tämä saattaa toimia hyvin komissiossa ainakin, mutta ei missään tapauksessa näissä uusissa aloitteissa, vaan ne ovat itsenäisiä, emme tiedä miten ne valitsevat henkilöstönsä ja niin edelleen, mutta ne toimivat ja se on tietysti aivan upeaa. Mutta pitäisikö meidän todella odottaa niiltä, että ne ottaisivat mallia tällaista julkisesta toimielimestä kuin komissio – eikö se merkitse sitä, että ne olisivat hyvin ahtailla. Meillä on nämä viisi eh, eri aluetta, eh, polttoainekennot, uudet lääkkeet ja niin edelleen. Jotkut näistä ajatuksista ovat aivan loistavia, mutta ehkä meidän pitäisi tästä mennä pikemminkin tekemään päätöksiä. Ja mitä sitten eh, viimeiseen kommenttiin tulee tästä virtaviivaistamisesta? Joku mainitsi sen, että kuinka kauan kuluu siitä, että esitetään kysymys ja käydään koko byrokratiaprosessi, tilintarkastus ja niin edelleen läpi, siis kuinka kauan aikaa tulee, menee tähän. Siis kun, jos te esitetään pyyntö tai esitetään kysymys, meillä on yliopistot, yritykset, tutkimuskeskukset, kaikki nämä ihmiset saattavat olla kiinnostuneita, mutta sitten kysyvät, että miksi niiden täytyy käyttää niin paljon aikaa ja täyttää paperipinoja, kun itse asiassa mahdollisuudet saada mitään konkreettista aikaan ovat erittäin pienet. Meidän on tehtävä päätös tällä ja sanoa, että tosiaan tämä valintamenettely, sitä on muutettava. Ja parlamenttihan voisi olla jonkunnäköinen vahtikoira sanotaan, että parlamentti haluaa tiukat menetelmät. Me haluamme selkeyttä, mutta haluamme, että kaikki tämä toimii myös kestävästi. Ja mielestäni komission pitäisi hyvin vakavasti ajatella sitä, millä, ja muuttaa vastaustaan näihin kysymyksiin tai pyyntöihin älkäämme kuitenkaan saako aikaan sellaista, mikä ei olisi kustannushyötytermein hyvää. Me katsomme esimerkiksi kuudetta puiteohjelmaa ja mitä kustannushyötyanalyysiin tulee, niin sellainen on tehtävä. Silloin, jos on väärinkäytöksiä tai virheitä, niin meidän täytyy olla hyvin varovaisia. Mutta se, että arvioidaan tai arvioidaan uudelleen kaikkea, niin se merkitsee sitä, että tilintarkastajat vaurastuvat ilman, että tilanne paranee, joten itse olisin paljon tyytyväisempi, jos me pystyisimme välttämään tätä hyvin sekavaa tilannetta. Sender. Kiitos. Sitten Rovaajala Sender. Kiitoksia puheenjohtaja alussa. Kiitän tästä ajatuksesta järjestää tämä kuuleminen. Kiitän myös esittelijää, koska Tämä hiukan vastuullistaa myös meitä. Haluaisin sitä kysymyksen neljälle puhujalle yhdessä, koska jokainen heistä on peräisin järjestöstä, rakenteesta, jolla on joko kokemusta, aikaisempaa kokemusta kansallisesta paikallista tasolta ja yliopisto, yliopistojen kansainvälistä yhteistyöstä on myös kokemusta. Ja haluaisinkin kysyä, Ovatko kaikki nämä ongelmat, jotka tulevat esille, johtuvat pelkästään EU-tasosta, joka luo tällaista monimutkaisuutta, turhaa ja liiallista. Artemiksen edustaja tässä sanoi, että normit ja varanhoitoastusta sovelletaan henkilöstösääntö ja muut säännöt. eivät nyt ehkä olekaan niin monimutkaista tai outoja. Muilla aloilla yhteistyössä pitäisi soveltaa. Mutta minua kiinnosti kovasti, mitä sanottiin siitä, että tarvitsemme e- enemmän tällaista arviointia josta asetusta sovelletaan muihin käsitteisiin, muihin yhteyksiin, jotka eivät ole tällaisia erityispiirteitä, jotka liittyvät teknologiaan. Haluaisin tästä hiukan täydentävää tietoa. Siis nämä säännöt, jotka tuntuvat niin monimutkaisessa suhteessa muihin ne eivät siis ole hyviä, koska ne vastaavat muunlaisia realiteetteja, eivätkä näitä. Ja tähän haluaisin hiukan syvennystä. Ja lopuksi olen aivan samaa mieltä siitä, mitä Rouva Toija sanoi näistä ehdokkuuksista. Minua on aina hämmästyttänyt, on yliopistoja, jotka pystyvät synnyttämään saamaan aikaan koordinaatiota laboratorion muiden kanssa. Pitäisi kannustaa siihen, että olisi enemmän hakemuksia. Kiitoksia. Grazie, onorevole. Kiitos. Sitten Rovariera Madurell. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää puhujia heidän selkeydestään ja onnitella tämän tilaisuuden järjestämisestä. Tämä oli aivan loistava idea järjestää tällainen kuuleminen. En halua myöskään toistaa sitä, mitä aikaisemmat puheet ovat sanoneet. Suurin osa näistä kysymyksistä, jotka ovat esiin, ovat sellaisia, mitkä myös jaan. Olemme täysin tietoisia siitä, että yksinkertaisesti taistaminen on todellakin välttämättömyys Tiedeyhteisötäksi Haluaisinkin onnitella puheenjohtajavaltiota Espanjaa, jotta on pyrkinyt yksinkertaistamaan prioriteettejaan, tai siis yksinkertaistamista on tullut selkeä prioriteetti. Ja asiantuntijat tätä täydensivät. Tässä tuli esille ongelmia, jotka vaativat muutoksia, jotka liittyvät osallistumissääntöihin, varainhoitoasetukseen. Meidän pitää pitää tämän mielessä kahdeksatta puiteohjelman suunnitelmassa tässä vaiheessa seitsemättä puiteohjelmaa ei ole enää mitään järkeä siinä, että ryhdytään tällaiseen työtelijäiseen tehtävään. Mutta tässä tuli esille kysymyksiä ja uskon, että kun ajatellaan sääntöpuitteita, jotka ovat vallalla, niin jotakin voitaisiin tehdä, koska olemme nyt keskivaiheessa seitsemännessä puiteohjelmassa. Esimerkiksi pitäisi yhdenmukaistaa eri käsitteiden tulkintaa. Ehkä komissio voisi tässä ryhtyä toimeen ja ponnistella sen puolesta. Monet puhuivatkin siitä, että tällainen ex-ante-valvonta, voi, olisi myös hyödyllistä, että kaikkia jätetä jälkikäteen sitten siedettävä virhemarginaali, jotakin sopeutuksia ehkä voitaisiin tähän tehdä. Ei tämä vaadi suuria muutoksia säännöissä, mutta tavallaan tätä kautta voitaisiin helpottaa asioita tässä puitelmassa jo. Sitten on yksi kysymys, joka mielestäni on aivan erityisen merkittävä, nimittäin joskus puuttuu koordinaatiota kansallisen tilintarkastuksen ja komission suorittaman tilintarkastuksen välillä. Ja en tiedä, voitaisiinko tässä asiassa jotakin tehdä koordinaation parantamiseksi, koska todellakin minusta tulee selväksi, että joissakin tapauksissa voi olla suuriakin eroja ja tämä on sitten synnyttänyt isoja ongelmia tutkijoille. Minä haluaisin myös tietää, mikä on komission kanta näistä kysymyksistä. Ja ehkä meidän ei pidä odottaa kahdeksatta ohjelmaa. Voimme jo alkaa nyt käytännössä muuttaa pieniä asioita. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos. Hyvin lyhyesti, herra Odi. Intervention de l'OLAF. Il y a un point qui, sur lequel nous sommes on yksi asia, joka on meille erittäin tärkeä, siis mitä tulee väärinkäytöksiin, voisimmeko kuulla siitä jotain. Ja sitten on kysymys siitä, että millä tavalla näitä käytetään hyväksi. Sulle diverse sollecitazioni proposte dai colleghi de... Kuka haluaa nyt sitten puhujista vastata näihin kysymyksiin? Prego. Ci sono state diverse domande. Täällä oli paljon kysymyksiä, olkaa hyvä. Well, I would like to uh, respond to the... Niin minä voisin vastata siihen kysymykseen, joka liittyy siihen, jos nämä ongelmat ja haasteet ovat vain Euroopan laajuisia vai ovatko ne olemassa kansallisella tasolla. Meillä on nykyisessä YRIS-projektissa mukana aika paljon näyttöä yksittäisistä laitoksista ja nyt, vaikka meillä on luonnollisesti paljon erilaisia maita ja on erilaisia rahoituslähteitä, mutta kokonaiskuva, joka nyt näyttää välituloksista syntyvän, on se, että suuri osa laitoksista pitää eurooppalaisia rahoitusrakenteita tai malleja kompleksisempina kuin kansallisia sellaisia – ja, ja tämä tietenkään ei houkuttele laitoksia. Ja vaikuttaa siltä, että laitoksen sisälläkin on olemassa sellaisia ö, ratkaisuja, että jos vaihtoehto on vaihtoehtona kansallinen rahoitus, niin hallinnolliselta puolelta akateemikot mieluummin käytettävät kansallisia malleja kuin eurooppalaisia. Joten tämä on huolestuttava kehityskulku kun suosituksia tehdään jo, että vaara on se, että eurooppalaisen rahoituksen tavoite ei pääse saavutuksiinsa, jos esteinä on tällaisia ongelmia. Meidän täytyisi nostaa laitosten osallistumismäärää eurooppalaisiin rahoitusratkaisuihin tai tarjontaan. Tietenkin aina hakemuksia on olemassa molempiin rahoitustarjontoihin, mutta saadaanko silloin parhaat hakemukset ja, ja onko nyt sellaiset, jäävätkö sellaiset hakijat pois, joilla olisi eniten potentiaalia tarjota hyviä ratkaisuja. Jotenkin eurooppalainen rahoitus vaikuttaa hakijoiden mielestä monimutkaisemmalta. Sitten jos katsotaan Euroopan ulkopuolelle – mitä kilpailijat tekevät, Australian tutkimusrahoitus, amerikkalainen tutkimusrahoitus ja niin edelleen, niin sieltä näkyy, tällä hetkellä, ainakin Australiassa on uudi, ollaan uudistamassa tutkimusrahoitusta nimenomaan sen osalta, miten voidaan virtaviivaistaa ja saada parhaat mahdolliset hyödyt näistä rahoitusmalleista. Eli kannattaa katsoa Euroopan ulkopuolelle, miten parhaiten ratkaista tämä tilanne, jottei Euroopan kilpailukyky tästä kärsi. Joten yksinkertaistamista tarvitaan selkeästikin. Kiitos. Haluaako joku vielä asiantuntijoista käyttää puheenvuoron? Olkaapa hyvä. Uh, haluaisin, uh, haluaisin vastata Italian edustajan JTIstä tekemiin kommentteihin. Neljä-viisi vuotta kului ennen kuin tällaiset yhteisteknologia aloitteet saatiin aikaan. Tämä oli hyvin monimutkaista, mutta nyt ne toimivat. Tässä on kysymys kuitenkin upeasta Ferrari-koneesta, mutta bensatankki on puoliksi täynnä tai ei siis täynnä, ja jäsenvaltiot voisivat antaa enemmän varoja ja voisimme tehdä enemmän, mutta tämä toimii hyvin, ja tosiaan tässä on kysymys upeasta menestyksestä. Haluaisin myös yhden kommentin lisätä, mitä tulee kustannusten äh, auditoimiseen. Minä luotan jäsenvaltioihin ja siihen, että ne hyväksyvät siis ennakkomaksut, eli toisin sanoen 16,7 prosenttia lisätään kustannuksiin, kuten jäsenvaltiot ovat hyväksyneet. Siis tässä täysin kunnioitetaan paikallisia sääntöjä ja tilintarkastusta mitä sitten tulee siihen, että nolla rahoitus olisi, mitä tulee sopimuksiin sellaisissa maissa, jotka eivät ole Artemis Artemis-jäseniä, niin silloin täytyy tätä 16,7 prosentin sääntöä toteuttaa. Kiitos. Vieläkö joku? Olkaa hyvä. There was the question... Uh, Tässä tuli esille kysymys siitä, Ovatko nämä ohjelmat, joista on puhuttu puhtaasti eurooppalaisia, ovat asiat paremmin yksinkertaisemmin kansallistasolla? Kyllä tähän liittyy vahvasti myös eurooppalaiset erityispiirteet. Meidän pitää muistaa se, että suuri osa tutkimusrahoituksesta Euroopassa tai pääosa tästä kaikesta käytetään kansallisella tasolla. Suurimmassa osassa EU-valtioita huomaatte, että on sovittu tilinpito puitteista, joita pitäisi noudattaa tietyissä tutkimusohjelmissa. Unohdan kuinka monta maata osallistuu puiteohjelmaan, se on iso määrä kuitenkin. On itsestään selvästi vaikeaa, että on yhdet tilinpitopuitteet, jotka samalla sopivat yhteen erilaisten kansallisten kirjanpitojärjestelmien kanssa. Ja tämä tietysti lisää tähän vahvan osuuden eurooppalaista erityismonimutkaisuutta, mutta yritin tässä antaa vähän vastausta. Ja myös Kresselkin viittasi siihen suuntaan, että ehkä meidän pitää vain tunnustaa se seikka, että näitä kansallisesti hyväksyttyjä järjestelmiä on. Nämä ovat asioita, joihin ihmiset ovat tottuneet. Niillä tehdään työtä. Miksi sitten emme voisi hyväksyä, että tällaiset järjestelmät ovat käytössä myös eurooppalaisia tarkoitusperiä varten. Ja jos voin tässä mainita muutamat ottivat esille varainhoitoasetuksen, että se on tässä ohjelman ydin. Minä kyllä epäilen hiukan tätä tulkintaa. Silloin kun komissio kävi julkista konsultaatiota varainhoitoasetuksesta, me hiukan analysoimme sekä asetusta että täytäntöönpanosääntöä. Ja suoraan sanottuna emme voineet löytää paljonkaan sieltä sellaista, joka oli erityisen järkyttävää jossain mielessä. Kaikki näytti aika järkevältä, kohtuulliselta. Ongelmana on liiallinen tulkinta siitä, mitä sanat oikein tarkoittavat. Ja tässä meidän täytyy, ja mä sen tämän palaa siihen, mistä, mitä kuvasin ehkä väärin, mutta jota yritin kuvata toimielinten välisenä valvontakulttuurina, joka on päässyt kasvamaan. Meidän pitää hiukan ottaa etäisyyttä ja hiukan ottaa rennompi ote. Kiitos. Grazie. Prego. Kiitos. Olkaa hyvä. very shortly on the question from the... Ihan lyhyesti tähän Espanjan jäsenen kysymykseen, että pitäisikö katsoa sitä, miten arvioidaan näitä puiteohjelmia öö, ehkä systemaattisemmin tulisi tätä tehdä, niin nyt keskitytään aika paljon siihen, että tehdäänkö nämä asiat oikein ja onko raha nyt oikein käytetty näissä ohjelmissa, mutta itse asiassa suurin haaste Euroopalle nyt on se, että tehdäänkö asioita oikein ja käytetäänkö rahat sillä tavalla, joka auttaa tutkimusyhteisöä tuomaan teollisuudelle sellaisia ratkaisuja, jotka, joilla pystytään helpottamaan yhteiskunnan haasteita. Joten nämä arviointi välineet ovat olemassa, ne, niillä voidaan vastata erilaisiin kysymyksiin ja näiden välineiden parempi käyttö ja katsotaan, että pyst- ja pitäisi katsoa, että päästäänkö tavoitteisiin näitä välineitä käyttäen. Ja tähän tarvitaan lisää huomiota sen sijaan, että katsottaisiin vain, että käytetäänkö rahat nyt ihan oikein, eikä katsota ollenkaan, että tehdäänkö tässä oikea, oikea tutkimusta oikeisiin tarpeisiin. Grazie. Passerei a questo punto. Kiitos. Nyt sitten siirrymme kuulemistilaisuuden toiseen osaan, ja tässä on kysymys äh, uusista näkemyksistä, mitä tulee kehitysnäkemyjä, hallinto- ja valvontapuitteiden parantaminen. Ja Espanjan puheenjohtajavaltio Espanjan edustaja Milagros Candela, joka on tiede- ja innovointiasioiden pääneuvonantaja Espanjan pysyvästä edustustossa. Olkaa hyvä. che avrà 15 minuti per il suo intervento. Grazie. Teillä on 15 minuuttia myös. Buenos días a todos. Hyvää päivää kaikille ja kiitoksia kutsusta tulla tähän kuulemiseen. Me pidämme tätä varsin myönteisenä tekijänä koko tässä prosessissa, kun keskustelemme ja pohdimme sitä, miten voimme parantaa osallistumista tutkimusohjelmiin, tutkimus- ja innovaatio-ohjelmiin, joita, joita EU tukee. Ensinnä haluaisin selittää teille, että puheenjohtajavaltio Espanja otti tämän yksinkertaistamisaiheen, miten voidaan helpommin osallistua puiteohjelmiin – ja yleensäkin kaikkiin ohjelmiin osallistuu tai siis kun miten näihin erilaisiin tutkimusohjelmiin osallistutaan, koska komissio itse oli ilmaissut aikeensa esittää tiedonannon 2010 keväällä tästä aiheesta. Ja tämä sitten innosti meitä tekemään yhdessä työtä komission kanssa – ja kaikkien muiden toimielinten kanssa, jotta annamme tätä kautta oman panoksemme tähän vaateeseen, jonka kaikki näemme niin selvästi. tässä on peräisin tiedeyhteisöstä ja osallistujat ovat peräänkuuluttaneet tätä myös. Espanja puheenjohtajavaltiona tähän mennessä on yrittänyt mm, saada vauhtia tähän keskusteluun ja näin myös järjestimme seminaarin helmikuun lopussa. Sinne tuli myös monia tämän kuulemisen osallistujia, tai heitä, he kutsuttiin sinne puhujiksi, ja siellä he ilmaisivat moninaisia ajatuksia, mielipiteitä, monia ajatuksia, ja tämän seurauksena valmistelimme ehdotuksen, jotta ministerineuvosto seuraavassa kilpailukyky kokouksessaan hyväksyisi neuvoston päätelmät asiasta ja niiden pitäisi antaa poliittista suuntaa. Tämä prosessi ei tietenkään pääty tähän Espanjan kauteen missään mielessä, mutta Toiminta jatkuu tulevina kuukausina meidän kautemme jälkeen. Tähän liittyy myös varainhoitoasetuksen tarkistusehdotus. Tämä on meistä erittäin tärkeä kysymys. Emmekä me itse tule koskemaan siihen päätelmissämme. Kuten sanoin, olemme esittäneet tällaisen päätelmän luonnoksen neuvostolle ja tällä hetkellä siitä keskustellaan eri jäsenvaltioiden edustajien kesken työryhmässä ja minä haluaisin kommentoida joitakin elementtejä. Monista niistä on jo puhuttu siinä aikana, kun minulla oli tilaisuus kuunnella tätä kuulemista, koska ensimmäisen tunnin aikana en pystynyt olemaan paikalla. Meillä oli kolmikantaneuvottelut koska neuvoston ja parlamentin päätöksestä, joka nyt on viety onnistuneesti loppuunsa. Ja siksi tulin, minä menin tämän alun tästä kuulemisesta. Päätelmäluonnos, jotta saataisiin poliittista tukea ministereiltä seuraavassa kilpailukykyneuvoston kokouksessa. Sen tarkoituksena on ennen kaikkea nopeuttaa, yksinkertaistaa menettelytapoja – kaikissa vaiheissa, hakemuksissa, arvioinnissa, päätöksenteossa, seurannassa ja tilintarkastuksessa, jota EU harjoittaa myönnettyjen tukien suhteen tutkimuksen alla. Myös meistä on nyt hyvä tilaisuus tarkastella kahta kysymystä, jotka ovat ehkä hiukan rinnakkaisia näille meidän tämän päivän aiheille, mutta haluan ne kuitenkin ottaa esille. Toisaalta on tiettyjä suuntaviivoja myös sen takia, että voitaisiin yrittää helpottaa täydentävää täydentävien välineiden käyttöä yhteisössä ajattelen tässä sitä, että puiteohjelmien lisäksi meillä on innovaatio-ohjelma, ja kilpailukykyohjelmaa ja edelleen on rakennerahaston varat käytössä. Komissio aivan oikein suuntaa huomattavan määrän rakennerahastojen rahastoista tutkimuksen ja innovaation. Ja monta kertaa me saamme sellaisen valituksen, että on varsin vaikea käyttää täydentävällä tavalla näitä tukia, joita on saatu EU-sta. Ja lisäksi toiseksi, toisena asiana tai kolmantena ehkä jo otamme kantaa siihen, että on välttämätöntä parantaa tilannetta aina, mitä tulee tiedottamiseen, tietoon ja avoimuuteen eurooppalaisista ohjelmista, jotka koskevat innovaatiota ja tutkimusta. Otamme esille tietyn, tietyt periaatteet, yksinkertaisuusperiaate. Tähän liittyy rajoitettu määrä sääntöjä, jotka on selkeästi määritelty, jotka ovat avoimet, jotka vähentävät tulkinnan vaan tarvetta maksimiinsa. Sitten tarvitaan johdonmukaisuutta eri sääntöjen kesken, tarvitaan sääntöjen harmonisaatiota niin, että sovelletaan samoja sääntöjä aina, kun on kyse samoista kysymyksistä, vaikkakin olisi kyse eri välineistä tai ohjelmista. Kolmanneksi meistä on aivan ratkaisevan tärkeää vakaus ja oikeudellinen varmuus. Sääntöjen pitää olla vakaita mahdollisimman pitkälti ja niiden tulkinnan pitää olla sama kaikissa tapauksissa. Neljänneksi asia, josta olemme paljonkin kuulleet ja jota myös itse tuemme, on, että rahoitus perustuu luottamukseen myös tutkijoiden ja osallistujien luottamukseen. Ja tietenkin tässä pitää noudattaa välttämätöntä valvontaa, jota tarvitaan julkisten varojen käytössä. Pitää löytää sopiva tasapaino luottamuksen ja tarvittavan tilivelvollisuuden välillä, kun puhutaan kerran veronmaksajien varoista, julkista rahoista. Erittäin tärkeältä meistä tuntuu, meistä on myös äh, eräs asia, joka vaatii ehkä enempää, enemmän keskustelua vielä, on miten rahoitetaan toiminta, joka keskittyy tuloksiin. Jos keskitymme eh, huippuosaamiseen, niin joskus tähän liittyy sellainen, ja unohdamme riskin, joka aina liittyy tutkimuksen Sitten tärkeä asia, joka on tullut täällä esille ja jonka kaikki aina toistat, kun tästä on puhe, siis yksin, kun puhutaan yksinkertaistamista, nimittäin se, että tämän pitää sopia yhteen osallistujien tilinpitokäytäntöjen kanssa niin, että vältetään tilinpitojärjestelmien päällekkäisyys. Tämä on erittäin toistuvasti esiin tuleva asia. Tänä aikana myös se on tullut esiin monta kertaa, kun tänään on ollut täällä mukana. Ja niin kuin jo sanoin, se mitä me kutsumme yhteensopivuudeksi, niin pitää löytää hyvä malli eri ohjelmista ja välineistä niin, että on mahdollista täydentävällä tavalla käyttää eri tukimahdollisuuksia. Sitten on tehty tiettyjä ehdotuksia ja olemme ottaneet ne mukaan tähän neuvoston päätelmäluonnokseen, ja josta nyt siis sitten siellä keskustellaan. Ottaisin näistä esille ensimmäisen ryhmän ehdotuksia, joissa pyritään vähentämään monimutkaisuutta, koska niin kuin täälläkin on sanottu, on totta, että eurooppalainen taso on ottanut käyttöön lisää Joskus tätä ei voida mitenkään välttää tietenkään, mutta joskus taas ne ovat täysin vältettävissä ja turhia uskomme, että täytyy pystyä vähentämään välineiden määrää tämänhetkisessä tilanteessa, johon liittyy val, val, varsin erilainen kirjo välineitä, ja näin monimutkaisuus tietysti lisääntyy. Eivätkä ne, aina ole eivätkä ne aina ole välttämättömiä meistä tuntuu aivan ratkaisevalta, että voitaisiin ottaa mukaan kustannusarviot, jotka perustuvat odotettuihin tuloksiin ja ponnisteluihin, toimiin, joihin on, tarvittu, joihin on tarvinnut ryhtyä tuloksia saavutettaessa enemmän kuin itse toiminnan kustannuksiin. Tämä vähentäisi luonnollisesti jälkikäteisiä tilintarkastuksia. Ja pidemmällä aikavälillä meidän mielestämme pitäisi tehdä paljonkin, jotta onnistuttaisiin pääsemään siihen, että puuteohjelman arviointi, joka kestää vuosia, että saataisiin, tätä on pyrittävä sitä radikaalia muutosta. Ehkä pitäisi ottaa huomioon erilaisella tavalla se, miten ohjelmia laaditaan ja miten niitä suunnitellaan. Ja ennen kaikkea, miten näitä kutsuja, tarjouspyyntöjä esitetään. Me haluaisimme, että lisättäisiin tällaisia bottom-up-tyyppisiä tarjouskilpailuja ja vältettäisiin sitten yksityiskohtia ja in, indikaatiot, jotka liittyvät yhteisyritysten kokoon tai määr, jäsenten määrään, ja nä, eikä konkretisoitaisi niin paljon näitä teemoja tai aiheita. Pitäisi antaa enemmän avoimuutta itse tiedeyhteisölle ja osallistujille, jotka haluavat osallistua näihin puiteohjelmiin. Heidän pitäisi voida ilmaista omia ehdotuksiaan. Tässä on myös sellainen ryhmä ehdotuksia, jotka antavat suuntaviivoja. Näin voitaisiin vähentää tilitarkastusten raskautta. Tämä tietysti vaatii sitä, että arvioidaan edeltäkäsin paremmin ohjelmia ja projekteja. Ja tietysti me haluamme keskittyä yksinkertaistamistoimin, yksinkertaistamistoiminnassa ensimmäisen vaiheeseen, siis arviointiin ja itse kutsujen tai tarjouskilpailujen valintavaiheeseen. Luonnollisesti tämä kaikki vaatii erilaista keskittymistä arviointiin. Täytyy keskittyä enemmän teknisiin seikkoihin. Ja meistä on, tuntuu myös erittäin tärkeältä, että otettaisiin huomioon että vähentäisi tai jopa poistettaisiin neuvotteluvaihe. Tämä vaihe, joka pidentää niin paljon koko prosessia, ennen kuin se lähtee liikkeelle, meistä tuntuu siis, että neuvotteluvaihetta pitäisi todellakin maksiminsa tiivistää ja lyhentää, ehkä poistaa. Sitten ymmärrän kyllä, että on ehkä vaikea ymmärtää seuraavaa ehdotusta, mutta kun valitaan arvioijia ja paneelin jäseniä, panelisteja, kun luodaan projekteja, tätä pitäisi vahvistaa ja olen, pohdimme sellaista mahdollisuutta, että komissio pohtisi jonkinlaista tieteellistä komiteamallia, asiantuntijakomiteaa, joka auttaisi komiteo, kom, komissiota valitsemaan näitä panelisteja ja arvioijia, joiden pitää toimia tässä ensivaiheessa, kun valitaan tarjouksia ja ehdotuksia. Sitten esitämme tiettyjä suuntaviivoja, ja niin kuin aiemmin sanoin, jotka pyrkivät helpottamaan täydentäviä välineitä, tukivälineitä, joita EU-ssa mahdollista saada, jotta ohjelmista tulee yhteen sopivia, sopivia. Ja sitten on myös joitakin suuntaviivoja informaatiosta ja avoimuudesta. En nyt toista niiden sisältöä tässä, koska uskon, että teillä on jo riittävä kuva tästä, minkälaisia ehdotuksia olemme tehneet jäsenvaltioiden ja jäsenvaltioiden, että ne hyväksyvät tässä tiettyjä poliittisia suuntaviivoja, niin kuin alussa sanoin, tut, tutkimus- ja tiedeministerien kokouksessa toukokuussa. Haluaisin vielä sanoa teille, ja varmasti tämän ja kyllä ymmärsitte, mutta toistan kuitenkin, tämä on siis puheenjohtajavaltion Ertus, joka on saanut yksimielistä tukea kaikilta jäsenvaltioilta, ja tämä sitten tapahtuu kolmen neljän viikon kuluttua virallisesti. Kiitoksia vielä kutsusta tulla tähän erittäin mielenkiintoiseen kuulemiseen. Grazie a lei, signora Milagro. Kiitos teille, rouva Milagros Candela. Espanjan pysyvästä edustustosta ja nyt sitten seuraavaksi komission edustaja Clara de la Torre. Ja teillä on myös 15 minuuttia. Mr. President of the Committee, members of Puheenjohtaja, Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät vieraat kollegat, kiitos herranne magistris kutsusta tähän kuulemistilaisuuteen. Edellisten puhujien puheenvuorot olivat erittäin mielenkiintoisia ja virikkeellisiä, joten tässä on pieni tällainen vertaisarvio, joka täytyy ylittää. Aion keskittyä joihinkin asioihin ja sitten voimme kysymysvastausosuudessa keskustella edelleen. On aivan selvää, mutta haluan toistaa sen, että toimielimenä me täysin olemme sitoutuneet tähän yksinkertaistamiseen. Ja tietysti olen samaa mieltä monista niistä mielipiteistä, joita on tänä aamuna esitetty. Puiteohjelmassa on kuitenkin saatu aikaan edistystä, kuten sidosryhmien edustajat ovat sanoneet, ja siis mitä tulee pääsyyn ohjelmiin ja eri ehdotusten valmistelu, sitä pidetään yhä vaikean ainakin uusien tulokkaiden taholta. Mitä tulee hallintotaakkaan, projektihallintoon ja tilinpitoon pidetään kaikkea tätä, kaikkea tätä pidetään liian vaikeana ja mitä tulee myöntämis- ja maksuaikaan ja niiden väliin se on liian Ehkä mitä tulee joihinkin yksinkertaistamisiin, niin jotkut ovat kuitenkin tämän puiteohjelman oikeusperustassa ja jotkut sitten ovat tässä täytäntöönpanoprosessissa, eli komission omassa täytäntöönpanossa. Haluaisin kuitenkin muistuttaa joistakin saavutuksista, mitä tulee yksinkertaistamiseen. Olemme esimerkiksi vähentäneet ex ante valvontaa siten, että sitten, että erilaiset suojamenetelmät, silloin kun kysymys on rahoituksellisesti heikommista osanotteista, näitä on vähennetty ja tämä haluttiin tällä tavalla helpottaa pk-yritysten ja high-tech, eh, uusien high-tech-yritysten mukaan tuloa. Kuten tiedätte, olemme myös vähentäneet huomattavasti erilaisten sertifikaattien todistusten määrää, mitä tulee esimerkiksi tällaisiin eh, kausittaisiin kustannusvaatimuksiin. Olemme myös olemme yrittäneet eh, vähentää myös saman tiedon toistamista järjestelmissämme. Olemme myös ottaneet ex ante sertifioinnin käyttöön, mitä tulee sellaisiin osanottajiin, jotka ovat olleet useita kertoja mukana. Mutta Kuitenkin tässä on vielä mahdollisuus yksinkertaistaa edelleen. Olemme virtaviivaistaneet raportointivaatimuksia ja pidentäneet raportointikausia ja olemme myös saaneet aikaan edistystä optimoidessamme IT eli tietotekniikka työkalujamme ja tällä tavalla olemme helpottaneet ja järkiperäistäneet vuorovaikutustamme osanottajien kanssa. Olemme myös parantaneet palveluamme näille eh, edunsaajille, mutta vieläkin olemme sitä mieltä, että tämä ei riitä, vaan meidän mentävä pidemmälle. Toinen yksinkertaistamisen eh, aspekti on se, että sillä on tärkeä tehtävä silloin, kun halutaan virhe, virheiden määrää vähentää. Mutta mitä tulee näihin sääntöihin ja niiden monimutkaisuuteen, se on sellainen, jota ei pystytä välttämään, koska usein nämä säännöt on määrätty siksi tai suurimmaksi osaksi siksi, että voitaisiin saavuttaa poliittisia tavoitteita. Ja politiikka, jota me käsittelemme, ei ole mitään yksinkertaista. Me, mutta tämän ei kuitenkaan pitäisi estää meitä yksinkertaistamasta sääntöjä tärkeä asia vielä, mitä yksinkertaistamiseen tulee, on löytää oikea tasapaino, mitä tulee näiden eri politiikan tavoitteiden saavuttamiseen ja sitten toisaalta siihen, mikä monimutkaistamisvaikutus niillä on, kuten monet puhujat ovat maininneet. Esimerkiksi kun on puhuttu siitä, että käytettävissä olevien mekanismien käytöstä on myös mainittu ja olemme samaa mieltä, että ensimmäinen askel Pysyvää yksinkertaistamista kohti saattaisi olla se, että vakiutetaan nykyiset säädöt. Tiedätte, että meillä on esimerkiksi julkinen, julkisia konsultaatioita, joten monet vastaanottajat ovat sanoneet, että haluttaisiin vakaita sääntöjä pikemminkin kuin hieman yksinkertaisempia sääntöjä koska muussa tapauksessa täytyy olla uusia organisaatioja, ja liiketoimintaprosesseja, ja kaikki tämäkin on kustannuksia vaativaa. Usein se, että otetaan uusia sääntöjä käyttöön, vaikka ne periaatteessa ovat yksinkertaisempia, pidetään niitä kuitenkin monimatkaisuuden lähteenä. Kuten tiedätte, niin tällä viikolla toivottavasti tänään, jos ei tapahdu mitään, komissio hyväksyy tiedonannon, joka koskee yksinkertaistamista, joka on osoitettu alueiden komitealle, ekosokille ja tälle parlamentille. Ja tässä aiotaan esittää konkreettisia toimia yksinkertaistamiseksi nykyisen oikeus, nykyisten oikeuspuitteiden sisällä. Ja tässä on kysymys myös pidemmän aikavälin yksinkertaistamisesta ennen kaikkea, mitä tulee kahdeksanteen tutkimuksen puiteohjelmaan. Tämä tiedonanto, jossa on otettu esiin monia niitä asioita, joita tänään on esitetty ja monia ratkaisuja, joista on puhuttu tänä aamuna. Sen tarkoitus on saada aikaan laaja toimielinten välinen keskustelu ja se antaa komissiolle mahdollisuuden harkita uusia konsepteja, mitä tutkimuksen rahoittamiseen tulee, kuten esimerkiksi hyvin ristiriitainen, ja sanon puhun ristiriitaisesta näiden könttäsummien ja kertasummien käytöstä ja siis sellaista rahoituksesta, jossa lähdetään tulossuuntaisesta rahoituksesta. Ja sitten samalla myös haluamme yksinkertaistaa muun muassa Komissiohan on viitannut tulevaan varanhoitoasetuksen yksinkertaistamiseen ja täytäntöpanosääntöihin, jotka ovat yleinen oikeudellinen kehys, mitä tulee EUn budjetin hallinnointiin. Ja sen todellinen tai menestyksekäs tarkistus tulee olemaan hyvin ratkaiseva, mitä tulee tutkimusalan yksinkertaistamiseen. Ja komissio aikoo esittää oman ehdotuksensa parlamentille ja neuvostolle lähitulevaisuudessa. Jos halutaan saada kunnon edistystä aikaan, mitä yksinkertaistamiseen tulee, niin tässä vaaditaan tasapainoa luottamuksen ja valvonnan riskin ottamisen ja riskin välttämisen välillä samalla kun olika siis, olipa optimaalinen tasapaino mikä tahansa, niin aina pitäisi varmistaa kuitenkin terve julkisten varojen hallinnointi. Ja komissio aikoo lähitulevaisuudessa esittää todellakin tiedonannon, joka koskee siedettävää virheriskiä. Mitä näihin kolmeen aloitteeseen tulee, eli yksinkertaistamistiedonantoon, kolmenvuotis tarkistukseen, mitä tulee varanhoitoasennukseen ja tähän tiedonantoon, joka koskee siedettävää virhe vaaraa, virheriskiä, ne kaikki liittyvät läheisesti toisiinsa. Mitä tulee tähän siedettävään riskiin, niin parhaillaan me toimimme. Haluamme esimerkiksi katsoa valvonnan kustannuksia ja sitten suhteessa toden, todettuun virhemäärään. Kuten tiedätte, niin yksinkertaistaminen on kaksi tahoista yhtäältä. Tässä on kysymys siitä, että siirretään suurempia virheitä, jotka saattavat johtaa siihen, että prosessi yksinkertaistuu. Kun puhumme valvonnasta, niin ei ole pelkästään kysymys tilintarkastuksesta, vaan koko ketjusta. Ja sitten nämä yksinkertaistetut säännöt itse asiassa voivat vähentää tätä virhemäärää vaihtoehtona kontrollin valvonnan lisäämiseen. Vaikka on vielä hyvin paljon tehtävää, niin olen kuitenkin sitä mieltä, että uskallamme sanoa, että yksi tällainen alkujohtopäätelmä, jonka haluaisin kertoa teille, on se, että Tuomioistuin vuonna 2008 puhui kolmen prosentin virhemäärästä nykyisellä valvontatasolla tilastomallit, joita käytämme, osoittavat ilmiselvästi, että se, että tätä määrää voitaisiin vähentää huomattavasti, niin se, sillä olisi hyvin suuria kustannusvaikutuksia ja että se, että saavutettaisiin kahden prosentin vuotuinen vertausarvio, se olisi erittäin kallista. Joten se, että hyväksyttäisiin yli kahden prosentin virhemäärä, mitä tulee seitsemänteen tutkimusohjelmaan, siis maksutan alkavat nyt ja sääntöjä sovelletaan nyt ja tämä tulee jatkumaan vuosia. Se, että olisi korkeampi kuin 2 prosenttia tämä riskitaso, niin se paremmin heijastaisi valvonnan kustannusten ja joustavuuden kompleksikkuutta – ja tällä tavalla me voisimme saada aikaan perustellun virhemäärän, joka antaisi komissiolle mahdollisuuden välttää lisäkustannuksia ja lisävalvonnan taakkaa. Me haluamme käyttäjäystävällisemmät rahoitussäännöt. Tällä tavalla voisimme keskittyä pikemminkin siihen, että voisimme löytää mahdolliset järjestetyt väärinkäyttömekanismit, joilla on huomattava vaikutus sekä rahoituksellisesti että mitä tulee maineeseen. Mitä tulee yksityisen julkisen kumppanuuteen, mm, haluaisin sanoa pari sanaa tästä. Tähänkin, tässäkin vaaditaan enemmän työtä, jotta koko tämä niiden toimivuus parantuisi komission äskettäinen tiedonanto, joka koskee PPP: Siinä niissä korostetaan ennen kaikkea niitä, jotka toimivat tutkimusalalla, koska ne ovat melko ennakoimattomia, mitä niiden tuloksiin tulee verrattuna PPP muilla alueilla tiedonannossa puhutaan myös siitä, että mitä ensimmäisten kokemusten, ensimmäisiin kokemuksiin tulee JTIstä ja siitä, että saataisiin pitkän aikavälin PPPtä aikaan. Niin komissio on sitä mieltä, että se aikoo harkita kaikkia mahdollisuuksia, mitä tulee oikeuspuitteiden tarkistukseen. Äskittäiset SERP ryhmän suositukset ovat sellaisia, joita komissio arvostaa suuresti. Ja olemme sitä mieltä, että uusi varainhoitoasetus siinä pitäisi todella tunnistaa PPP erityisinä eliminä ja niille annettaisiin mahdollisuus kehittää räätälöityjä sääntöjä. FP2 me haluamme saada aikaan uudet kehykset PPPlle, ennen kaikkea mitä tulee yhteisiin teknologia- aloitteisiin. Ja tässä me haluamme varmistaa sen, että niiden hallinto paranee ja koko valvontapuitteisto on kapea ja tehokas. Nyt kun minulla on puheenvuoro, niin haluaisin samalla vastata yhteen kommenttiin, joka esitettiin, eli sitä, miksi emme lisää ex ante tarkastuksia. Tässä on tietysti etuja tässä ehdotuksessa, mutta haluaisin muistuttaa teille, että ex ante valvonta tarkoittaa sitä, että maksut viivästyvät. Mutta tämä on tietysti mahdollisuus ja haluaisin myös korostaa sitä, minkä viitattiin yhden puhujan taholta aikaisemmin, että me rahoitamme hyvin monimutkaista politiikkaa monimutkaisessa ympäristössä. Tässä puiteohjelmaan osallistuu satakunta maata, joiden lakis, lainsäädäntö vaihtelee, verotus, erilaiset järjestöt ovat mukana siellä ja nämä ovat tällaisia, joissa kumppanuus, kumppanuudessa on mukana useita maita. Joten voidaan sanoa, että meillä on tällainen sisäsyntyinen monimutkaisuus koko meidän toiminnassamme. Tässä olen tietysti valmis vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin Kiitos. Ringrazio il direttore. Kiitos rouva Della Torre. Ja seuraavana nyt sitten tilintarkastustuomioistuimen jäsen Harald Noack. Uh, structured and... No niin, nyt on mikrofonikin alku. auki. Kiitos tästä hyvin rakennetusta, hyvin kehittyneestä, sofistikoidusta kokouksesta ja nyt koitan sitten jotenkin yhdistää omassa puheenvuorossani vastauksia kysymyksiin näistä ensimmäisestä ja toisesta osiosta. Ja koitan nyt pitää tästä, kiinni tästä 15 minuutista puheaikaa. Ensinnäkin haluan puhua ensimmäisen osion aihepiiristä edunsaajan kannalta. Uskon, että ei ole väärin sanoa, että eurooppalainen tutkimus, tutkimusrahoitus pitäisi, sen pitäisi vastata edunsaajien tarpeisiin, mutta tällä hetkellä tämä tutkimusrahoitus ei vastaa heidän intressejään. En oikein ymmärrä, että, tai, tai ymmärrän, että edunsaajilla on erityiset intressit, mutta yhteisön intressit ja yhteisön rahoituksen tavoite voitaisiin tosiaan käyttää Euroopan äh, veromaksajien pussista ja joissakin tapauksissa se joutuu vastaamaan myös poliittisiin tarpeisiin. Haluaisin tähän lisätä tähän ensimmäisen osion kysymyksiin, nimittäin kansallisesta rahoituksesta. Minä olin aikanaan Saksan tilintarkastustuomioistuimen jäsen, liittovaltion tuomioistuimen jäsen. Siellä keskusteltiin paljon siitä, miten tarkastetaan ja auditoidaan kansallista rahoitusta, tutkimusrahoitusta. Ja sen verran voin sanoa, että edunsaajat Saksassa ainakin valittivat myös siitä, mikä tilanne oli. Ja kannattaa ajatella tosiaan, mitä edistystä on tapahtunut tällaisten, tällaisen rahoituksen hallinnoinnissa kaikilla tasoilla. Saksassa esimerkiksi on kaksitasoinen hallinnointi, kansallinen ja sitten on tämä osavaltio, Bundesland-taso. Ja joissakin tapauksissa edunsaajat joutuvat sitten valtion tasolla vielä äh, äh, ottamaan vastaan lisää tarkastuksia ja, ja auditointia. Joustavuus lienee kysymys, joka tuli esille, kun viitattiin Artemis-projektiin. Haluaisin sen verran sanoa, että tällä hetkellä – meillä on nyt uusia jäseniä meillä jonkun verran muutoksia vastuualueissamme. Minä olen tällä hetkellä vastuussa tutkimusrahoituksesta, mutta min, ja minä ja minun tiimini olemme tarkastaneet Artemiksen. Ja olen nyt kuunnellut, tai kuuntelin hyvin tarkkaan niitä argumentteja, joissa sanottiin, että tämmöinen erityisjärjestö tarvitsi, tarvitsisi erityisauditointia. Ja kyllä näinkin on tehty varainhoitoasennuksessa, kun puhutaan yhteisistä teknologia- tai yhteisyrityksistä tällaisessa ympäristössä. Olemme hyvin tietoisia, että perustaso on, noudattaa tätä eurooppalaista varainhoitoasetusta, mutta tällaisten yri, yhteisyritysten tavoitteena tai tarkoituksenahan on mm, suorittaa muita tehtäviä ja silloin me hyväksymme tällaiset erityis Äh, säännöt niiden osalta siihen tällaisissa tapauksissa, kun me teemme tämän tarkastuslausuman Artemiksesta tänä vuonna, niin minä hyvin muistan tämän keskustelun tänään ja yksikköpäällikköni, joka Artemista äh, tarkastaa ja jonka kanssa tietenkin käyn äh, keskustelua siitä, miten pitää tällaisia erityistilanteita sitten lähestyä ja tarkastaa. Nyt sitten varsinainen puheenvuoroni. Aloitan lainaamalla Antoine de Saint-Exupérytä. Hän sanoi, että täydellisyys on saavutettu silloin, kun mitään ei enää voida ottaa pois, ei silloin, kun ei ole enää mitään lisättävää. Minusta tämä Saint Exupérin lainaus osoittaa meille, miten löydetään sopivia ratkaisuja niihin ongelmiin, joista tänään on ollut keskustelua. Aloitan ensimmäisellä alakysymyksellä tämän osion osalta, eli tällainen sääntöjen yhdenmukainen ja johdonmukainen tulkinta. Siihen se on mahdollista vain, kun säännöt ovat mahdollisimman yksinkertaisia ja riittävän selkeitä niin, että erilaisia tulkintoja ei synny. Tähän haluan lisätä, että me emme tulkitse sääntöjä ja asetuksia eri tavalla kuin komissio. Tämä ei, näin ei siis voida sanoa. Mutta me olemme todenneet, että asetus ja säännöt, jos niitä ei noudateta, niin silloin on tapahtunut virheitä ja virheet eivät tar- tarkoita petosta, mutta virheitä, jos esimerkiksi tilinpäätös menetelmiä ei ole noudatettu. Nämä virheet tarkoittavat sitä, että ei tarkoita sitä, että sääntöjä ja asetuksia meidän tuomioistuimemme ja komissio tulkitsisi eri tavalla. Ei, yksinkertaistaminen, jopa radikaalinen yksinkertaistaminen on ratkaisu ja tilintarkastustuomioistuin on johdonmukaisesti pyytänyt EUn tutkimusrahoituksen yksinkertaistamista. Haluan nyt tässä hyvin lyhyesti kertoa meidän viestimme kahden edellisen puiteohjelman rahoitusjärjestelmästä. Kuudes puiteohjelma. Luvallanne palaan tämän vuosituhannen alkuun. Silloin käynnissä oli viides puiteohjelma ja tilintarkastustuomioistuin suositteli vuosiraportissa vuodelta 2001 siis yhdeksän vuotta sitten, tällaista perustavaa laatua olevaa yksinkertaistamista kustannusten korvausjärjestelmään tulevan kuudennen puiteohjelman osalta. Tuomioistuin suositteli, että nämä kolme kustannuskorvausjärjestelmää nimittäin lisäkustannus, täyskustannus ja täyskustannus tasokorvauksin voitaisiin korvata yksinkert- yksittäisellä järjestelmällä ja että nämä kymmenen eri kustannusluokkaa, niitä vähennettäisiin kolmeen työvoimakustannuksiin, koordinointikustannuksiin ja erityisiin kustannuksiin, joten voitaisiin käyttää paljon enemmän nimenomaan tasakorvausjärjestelmää. Sillä edellytyksellä, että korvauksilla on katto näistä hinnoista voitaisiin neuvotella niin kutsutun perustellun keskiarvoisen kustannuksen osalta Komissio vahvisti omassa vastauksessaan tähän, tähän lausuntoon, että tällainen dramaattinen yksinkerta, yksinkertaistaminen olisi sitten todella selkeästi ja todellisesti yksinkertaistanut proseduureja ja olisi tarjonnut enemmän oikeusvarmuutta yhteisölle ja tarjoajille. Tällaista järjestelmää siis komissio ehdotti lainsäätäjälle silloin, kun se valmisteli osallistumissääntöjä ja tulosten jakamista kuudennen puiteohjelman osalta vuosille 2002-2006, mutta tätä ehdotusta ei otettu mukaan lopulliseen ehdotukseen. Ja uskonpa, että, tai pelkäänpä, että siinä yhteydessä meni hyvä chanssi ohi. Seitsemäs puiteohjelma. Kannanotossaan 1 kautta 2006 seitsemännestä puiteohjelmasta tilintarkastustuomioistuin piti hyvänä niitä ehdotuksia, että rahoitusjärjestelmää yksinkertaistetaan. Tuomioistuin oli sitä mieltä, että komissio, komission pitäisi kuitenkin selkeyttää näissä osallistumissäännöissä se, mistä toimintatyypeistä, mistä rahoitusmuodoista ja mistä kustannustyypeistä, välittömistä tai välillisistä sisään, sisältäen tasamaksut ja yksikkökustannukset ja könttäsummat, mitä näistä sovellettaisiin. Siis tämä ehdotus menee siihen suuntaan, E, joka tulisi siis vastaan näitä järjestöjen pyyntöjä. E, Tilintarkastustuomioistuin mielestä oikeusperustan pitäisi olla riittävän selkeä niin, että tarvittaisiin oikeusvarmuutta osallistujille e, liittyen rahoitussääntöihin seitsemännen puuteohjelman alusta alkaen. Jos esimerkiksi otetaan nämä könttäsummat, niin tuomioistuin on sitä mieltä, että kertakorvaus on soveltuva silloin, kun on kyse selkeästi määritellyistä tutkimuspaketeista. Ja tästä, tässä viittaan siihen, että ei ole mitään eroa toisaalta komission e, eikä e, näiden tutkimusyhteisöjen kannan välillä tällaisia kenttäkorvauksia voitaisiin, ne perustella, äh, perustella neuvotteluin ja niiden käytös, täytön yhteydessä ei saa unohtaa, että silloin syntyy ongelma, kun maksetaan, jolloin komission pitää arvioida, missä määrin tällainen paketti on saatu valmiiksi. Esimerkiksi tapauksessa, jos tämmöinen paketti myöhästyy tai se saadaan valmiiksi vain osittain tai se korvataan muilla toiminnoilla. Eli tämä on toinen puoli kolikkoa, on yksinkertaistamista toisaalta myös sitten syntyy sitten uusia ongelmia, jotka pitää ratkaista. Hyvät naiset ja herrat, tästä voitaisiin mennä vielä pidemmälle kun puhutaan muista kysymyksistä, jotka liittyvät tutkimusrahoitukseen. Ja tässä yhteydessä nyt sitten täytyy muistaa kellon kuluminen. Minun pitäisi oikeastaan lopetella. Komissio on, komissiolla on nyt mahdollisuus käyttää olemassa olevaa tietoa, kun on sertifioitu näiden edunsaajien kustannus järjestelmät ja käytännöt, ja nämä perustuvat todellisiin kustannuksiin. Herra Hall mainitsi tämän sertifioinnin, se, siitä myös olemme tarkastusten yhteydessä keränneet tietoa. Minä olen saanut Saksasta, Saksan toimialajärjestöltä vihjeen siitä, että ongelmia tällä hetkellä on näiden todistusten tai sertifiointien osalta. Ja me nyt sitten otamme nämä korvan taakse, kun työtä jatkamme tämän vuoden, siis 2009 ää, tarkastuslausumien osalta. Ja toivottavasti nyt sitten löydämme parannettavaa, tai miten löydämme ratkaisun, miten näitä sertifiointeja voitaisiin kehittää ja parantaa yksinkertaistamalla menokirjauksia – kun nyt sitten on vastuussa nimenomaan tarkastuslausumien audito- tarkastuslausumista tutkimus alueella, ja olen tässä ollut kolme vuotta, niin nämä johtopäätökset, jotka olen kertonut kuudennesta ja seitsemännestä puiteohjelmasta, olivat samansuuntaiset. Nimittäin kaksi, vuosikertomuksemme 2007 tuomioistuin toisti suosituksensa yksinkertaista ja selkentää, selkeyttää sääntöjä kustannusten laskemiseksi ja raportoinniksi, jossa käytettäisiin enemmän käyttökorvausratkaisua rahoituksessa ja oltaisiin enemmän tulossuuntautuneita kuin panossuuntautuneita. Vuoden 2008 vuosikertomuksessa mm, kirjoitimme, että viime vuosina komissio on vahvistanut valvontajärjestelmänsä ja yksinkertaistanut näitä rahoitussääntöjä tutkimuksen alalla. Ja nämä toimenpiteet ovat johtaneet virhetason pienentymiseen, ja tämä on niin positiivinen kehitys, ja komission pitäisi jatkossa vahvistaa valvontaa ja katsoa, miten luotet että, ja, ja parantaa äh, näiden auditointisertifikaattien tai todistusten luotettavuutta, ottaa käyttöön seuraamuksia, jos ei ole pystytty perimään ajoissa takaisin äh, tai, tai mukautettu näitä turhaan maksettuja äh, maksuja. Ja komission tiedonannossa virtaviivastamista pitäisi löytää vielä lisää yksinkertaista parantamismahdollisuuksia kahdeksannen puiteohjelman osalta. Samalla pidetään kustannustehokas valvontajärjestelmä pystyssä, jotta pystyttäisiin vahvist- antamaan takuita kustannusten säännönmukaisuudesta. Haluan tässä yhteydessä mainita vielä pari kolme asiaa. Nimittäin on keskusteltu siitä, miten tämä hyväksytty riskitaso, hyväksyttävä riskitaso tai valvonnan kustannukset, mm, miten niitä pitäisi uudelleen sopeuttaa tai mukauttaa. Tämä hyväksyttävä riskitaso on yksi tärkeä kysymys, koska se on poliittinen luonteeltaan ja siitä pitää keskustella täällä parlamentissa ja josta pitää keskustella parlamentin, komission ja neuvoston välillä. Ja jos tuloksia, tuloksena on se, että nostetaan tätä riskitasoa ja sen hyväksyttävän riskin tasoa, niin silloin me tilintarkastustuomioistuimena tietenkin annamme selkeän, selkeät kynnykset ja olemassa olevamme järjestelmä, tämä liikennevalojärjestelmä punainen, keltainen ja vihreä, joka tarkoittaa, että alle 2 prosenttia kahdesta viiteen prosenttia tai sitten yli 5 prosenttia, niin tämä mielestämme antaa mahdollisuuden arvioida sitä, miten eurooppalaista rahoitusta hallinnoidaan. Mutta jos päätetään poliittisella tasolla, että, että mennään pidemmälle tai, tai, tai luodaan uusi järjestelmä eh, hyväksyttävistä eh, virheistä, niin silloin se päätös tulee tehdä poliittisella tasolla. Nyt sitten tähän vielä yksi lisähuomautus. Jotkut näistä esityksistä ja, ja niissä esille tulleita, tulleista argumenteista päättivät sellaisen ehdotukseen, että pitäisi järjestää tai luoda joku uusi korkean tason elin tai joku muu elin tai, tai viranomainen tai joku muu. Tietenkin kaikista välineistä voidaan keskustella, mutta jos tätä, tälle tielle lähdetään, niin silloin täytyy muistaa se, että tässä keskustellaan yksinkertaistamista ja, ja byrokratian vähentämisestä. Lisäelimet, lisäviranomaiset eivät tarkoita yksinkertaistamista. Minä uskon, että ne jopa voisivat nostaa tai kasvattaa byrokratiaa tai lisätä byrokratiaa, eikä vähentää. Kiitos kaikille. Ringraziamo il signor no. Kiitos herra Noakille tilintarkastustuomioistuimesta. Nyt sitten saamme kuulla jäseniä. Ensiksi herra Odi. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan todellakin kiittää koko tästä äärimmäisen tärkeästä kuulemisesta, jotta pystymme ratkaisemaan mitä nämä ongelmat ja toi, suunnitella, miten toimitaan jatkossa. Muistetaan, miksi olemme täällä viimeisellä kaudella puheenjohtaja Barroso lupoasi myönteisen tarkastuslausuman, jota emme saaneet. Meidän toimielimemme EU-ssa yhtäkkiä joutuvat myllärryksen, Santerin komissio joutui eroamaan ja sitten haluttiin puhdastakin puhtaampaa pyykkiä tavallaan. Sitten syntyi valtavasti erilaisia kontrolleja tutkimustoiminnassa myös, ja se on sitten herättänyt, synnyttänyt erilaisia tulkintoja näistä ex-ante-analyyseistä, ja sitten tämä on aiheuttanut sen, että tällä hetkellä – meillä tavallaan on nyt vaikea tilanne eurooppalaisen tason ja tutkimusjärjestöjen välillä, jotka toimivat lähinnä kansallisella tasolla. Mielestäni tulevaisuudessa tästä on poliittista yhteisymmärrystä, että voidaan yksinkertaista ja niin edelleen, mutta pitää päästä tästä menestyksen tilanteesta eroon, koska on tällaista tässä ongelmia, jotka meitä häiritsevät ja estävät, että asiat etenevät kunnolla pahoittelen hiukan sitä, että meillä ei ollut tässä Olafin kanssa kuulemista, koska myös Olaf on nyt valituksia. Ja tämä saa tämän tilanteen vaikeaan ympäristön. Ja ehkä meidän pitäisi parlamentin jäsenten kanssa keskustella. Lopettelen tähän. Meidän pitäisi ottaa ottaa huomioon kaikki nämä loistavat aspektit, jotka tänään täällä on esitetty. Meidän pitää päästä tästä oikeudesta epävarmuuden tilasta, joka on aiheutunut sen, että viisi vuotta komissio viimeisen maksun jälkeen on voinut palata etsimään näitä virheitä, joita mukamassa on ollut. Meidän pitää löytää jonkinlainen luotettavampi järjestelmä. Mutta yksi asia vielä, meidän pitää löytää hallinnolliset keinot, rahoitukselliset ja poliittiset keinot, jotta pääsemme eroon menneisyyden ongelmista. Tutkimusjärjestöt varmastikin ovat tehneet omia analyysejä ja välitystä pitää tehdä, jos jotakin virheitä on tapahtunut, mutta, tapahtunut, mutta pitää päästä tästä menneisyyden tilanteesta eroon. Ja tulevaisuudessa nämä edunsaajat, jotka tänään ilmaisevat kantojaan, otetaan mukaan varainhoitoasetuksen muutokseen, johon me ryhdymme kolmivuotisessa tarkistus työlupaamassa. Kiitoksia. Kiitos vielä. Sitten rouva Toija. Devo dire che a volte è davvero difficile operare nel contesto. Niin, on aika vaikea toimia Euroopan tasolla, koska ei oikein tiedä, kuka mitäkin tekee. Joten kyllä me kaikki varmasti olemme yksimielisiä siitä, että pitää yksinkertaistaa, mutta kenen pitää sitten ottaa ensiaskel tällä tiellä? Vaikka nyt tuntuu siltä, että ensiaskel äh, on se, jo, jo, jota Rova Candela kuvasi, eli ehdotus, jossa ne, jota, jota neuvosto nyt tulee tarjoamaan kilpailuneuvostolle. Niin hyväksyttäväksi. Mutta ei sekään tietenkään kata varainhoitoasetuksen uudistamista. Mutta toivotaan, että tämä nyt on sitten ensi askel yksinkertaistamisen suuntaan. Ja nyt haluaisin kysyä sekä puheenjohtajalta että Espanjan puheenjohtajalta edustajalta jonkunnäköistä jäsenten työryhmän perustamista, että nyt jotenkin päästäisiin tästä turhauttavasta tilanteesta siitä, että puhut, kaikki puhuvat, mutta kukaan ei nyt tee asialle mitään. Koitetaan nyt saada jotain konkreettista aikaiseksi koitetaan nyt saada aikaan jonkunnäköinen asiakirja, jolla meidän kantamme saataisiin julki ja selville. Pari kohtaa tähän lisäksi. Ymmärrän, mitä herra, mitä herra Odi tässä juuri ajoi takaa, koska on aika paljon negatiivisuutta, jos puhutaan uudesta rakenteesta ja, ja uudesta korkean tason ryhmästä, ja, johon, johon myös herra Noak viittasi en usko, että uuden tason lisääminen auttaa asiassa eteenpäin. Meidän pitäisi ratkaista ongelmat sitä mukaan, kun ne syntyvät. Koska meillä Italiassa esimerkiksi, jos joku haluaa yksinkertaistaa, niin silloin lyödä, luoda, laaditaan uusi laki yksinkertaistamisesta ja se mutkaistaa asioita entisestään. Tutkimuksen pääosasto osastolla ehkä pelätään yksinkertaistamista nimenomaan sen takia, koska monet pelk- ovat sitä mieltä, että yksinkertaistaminen tuo lisää uusia kerroksia. Eikä kaikkia haluta toistaa uudelleen, vaan halutaan uudella yksinkertaistamisella korvata aikaisemmat tasot. Hyvin usein siis yksinkertaistamista pelätään sen takia, että Äh, luotaisiin uusia tasoja. Jos aikaisempia tasoja poistettaisiin, niin silloin yksinkertaistaminen olisi hyvällä tiellä. Olisi tosiaan ollut mielenkiintoista kuulla Olafin kanta tähän keskusteluun, mutta tärkeintä on, että tehtäisiin jotain konkreettisesta ja konkreettista ja muutettaisiin äh, asioita. Parlamentissa – halutaan tehdä yhteistyötä teidän kanssa, jos komissio ja neuvosto nyt ottavat tämän ensiaskeleen, jota toivomme, niin olen vakuuttunut siitä, että parlamentti osallistuu tähän prosessiin ja tekee omia ehdotuksiaan jatkokehityksistä. Kiitos. Ajala Sender. Kiitos sitten Rova Ajala Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tässä lopuksi. Tämähän on ollut äärimmäisen mielenkiintoista ja lisäksi Tämä on hiukan uudistanut meidän ajattelua, myös kun ajattelemme budjettivaliokunnan kokouksia, että tämä mar- riskimarginaali, hyväksytty riskimarginaali oli hiukan myös ongelmanainen kysymys. Täällä tuli esille myös se, että kuudes puiteohjelma emme ole käyttäneet hyvin tilaisuuttamme lainsäätäjinä. Parlamentti parlamentti varmasti ei pystynytkään toimimaan niin hyvin kuin tällä hetkellä, mutta tämä on kuitenkin osoittanut, että silloinkin olisimme pystyneet toimimaan paremmin ja tämä on tärkeä kysymys nytkin esittää. Meidän pitäisi alkaa poliittisia sopimuksia, koska tämä puheenjohtajavaltio Espanja on todellakin nyt keskittynyt tähän kysymykseen konkreettisesti. Ja uskon, että ehdotukset ja toivon, että neuvostossa keskustelut etenevät. Toivomme tietysti komissiolta ehdotuksia suurella mielenkiinnolla. Toivon, että ne auttavat meitä, mutta luonnollisesti puheenjohtaja, te olette hyvin nähneet tässä kuulemissa, että pallo on meidän kentällämme lainsäätäjinä ja poliittiset sopimukset, joita pitää saada aikaan, kun tarkistetaan varahoitoasetusta ja pyy- vaatimukset sektorilta ovat ratkaisevan tärkeä. Pitää ottaa huomioon tämä selettävä virhemarkkinaali, pitää toimia keskinäisen luottamuksen pohjalta, mutta mutta myös tutkimussektorilta pitää vaatia suurempaa avoimuutta, koska minä itse tulen yliopistomaailmasta ja se edelleenkin teen työtä kollegoiden kanssa siellä, niin täytyy sanoa, että yliopistoissa tällä tutkimussektorilla sieltäkin kyllä vielä puuttuu paljon, on paljon parannettavaa lainsäädäntöön. Meidän lainsäädäntöinä, lainsäädäntöinä ja me tietysti aina toimimme myös tarpeeksi avoimesti. Meillä on siis paljon työtä ja tietysti tarvitaan poliittisia päätöksiä. Äärimmäisen paljon kiitoksia. Grazie. Kiitos. Haluaako joku puhujista vastata? Sí, gracias, presidente. Solo porque... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain tässä selventää, ettei sinulle mitään epäil, epä, väärää käsitystä. Viittaan siihen, mitä Ruva Toija sanoi. Minä viittasin siihen, että komission täytyy vielä esittää oma ehdotuksensa varainhoitoasetuksen uudistuksesta. Ja se tekee nämä suunnitelmansa ensi kuun loppuun mennessä tämän takia. Puheenjohtajavaltio Espanja ei pysty käsittelemään tätä aihetta ja oletan, että se jää sitten Belgian kaudelle. Mutta neuvostossa teemme kyllä työtä tältä pohjalta. Haluan vielä muistuttaa, että vieläkin tiedonanto yksinkertaistamisesta, sitä ei ole vielä hyväksytty. Näyttää siltä, että tämän päivän komissiokollegiossa tämä hyväksyminen tapahtuu virallisesti. Mutta sitten siis komission tiedonannosta, joka koskee näitä puhuteohjelman yksinkertaistamiselementtejä. Haluan vielä aivan lyhyesti sanoa, että Todellakin tilanne on peräisin jo kaukaa historiasta. Me emme ole vielä pystyneet yksinkertaistamaan monia asioita, vaan aina on tavallaan monimutkaistettu näitä rakenteita. Ja niin kuin voi sanoa, Olemme pyrkineet välttämään sen, että yksinkertaistamistoimet vieläkin monimutkaistavat tilanteen ja vieläkin vaikeuttavat toimintaa käyttäjien puolella. Ja meistä on yksi olennainen kysymys tässä, nimittäin se, että pidetään hyvin mielessä kaikki nämä elementit silloin, kun laaditaan ohjelmia esitetään tarjouspyyntöjä täytäntöönpanossa komission pitää olla todellakin valkoiset, että se helpottaa kaikkien osapuolten elämää, ja, jotta voidaan mahdollisimman hyvin käyttää hyväksi näitä eri mahdollisuuksia, joita EU antaa tälle Eurooppa-hankkeelle. Tämän haluaisin lisätä. Signor Noak, prego. Sitten herra Noak seuraavaksi, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Only... Kiitos puheenjohtaja. Yksi asia vain. Minä kuulin että nämä tavoitteet ja nämä tehtävät, näissä tehtäviä, tehtävissä jatketaan yksinkertaistamisen tiellä. Haluan korostaa, että tilintarkastustuomioistuin on valmis osallistumaan tällaiseen toimintaan. Haluan mainita vain yhden asian, joka tuli esille tässä keskustelussa. Nimittäin tässä vihjattiin näihin äh, kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin yksityisellä sektorilla. Tässä yhteydessä haluaisin muistuttaa, että tiedätte IASP e, ja USGAP ja Saksan kauppatuomioistuin nyt keskustelevat siitä, mikä on oikea menetelmä. Koittakaa nyt löytää joku eurooppalainen malli ja, sen sta- ja standardoida se sitten. Grazie. La signora... Kiitos. Rova de la Torre. Haluaisin vain vahvistaa sen, että komission tiedonanto tulee ensi torstaina. Siksi en tänään voinut käyttää hyväkseni sen olemassaoloa vielä, mutta haluaisin muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tässä esitetään vaihtoehtoja, mutta miksi sitten ratkaisuja? meidän kuulemisemme mukaan, konsultaation mukaan ei ole minkäänlaista yksimielisyyttä ratkaisuista. Jotkut ehdottavat tai kannattavat sitä järjestelmää, joka perustuisi täysin, siis kokonaiskustannuksiin, faktisiin kustannuksiin. Jotkut suosittavat sitä, että keskitytään pelkästään tulossuuntaukseen, ja jotkut haluaisivat könttäsummia koko Euroopalle ja jotkut muut haluaisivat, että suhteutettaisiin tämä kokoon, mutta siis on koko joukko ratkaisuja kussakin, kullakin tasolla. Puheenjohtajavaltio, siis kaikki eivät ole samaa mieltä. Kaikilla ratkaisulla on omat hyötynsä, mutta uusien Lainsäätäjien on tehtävä valintoja, jotka voivat olla joskus tuskallisia, jos kaikki haluamme yksinkertaistamista. Kiitos. Kiitos, jos ei ole muita puheenvuoroja, niin annan Aldo Patricellolle <clears throat> budjettivaliokunnasta eli esittelijälle viimeksi puheenvuoro, viimeiseksi puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä oli äärimmäisen hyödyllinen tapaaminen. Haluaisin alussa heti kiittää sihteeristöä siitä, että minut nimettiin esitys. Olin varapuheenjohtajana Itren valiokunnassa viimeisellä kaudella osallistuin lainsäädäntöprosessiin, joka itse asiassa johti seitsemännen puitelman syntymisen. Haluaisin kiittää näistä äärimmäisen hyvin valmistelluista puheenvuoroista sekä MEPEiltä että ulkopuolisilta asiantuntijoilta, jotka meille ovat tänään puhuneet. Ja kiittäisin myös puheenjohtajaa, koska hän auttoi järjestämään kuulemisen seitsemästä puiteohjelmasta, jolla on kaksi, tässä oli kaksi tavoitetta. Haluttiin tunnistaa niitä alueita, jotka ovat huolettaneet ohjelman ohjelman osallistujia, miten voidaan sitten muuttaa mahdollisesti tätä ohjelmaa ja myös jatkossa muita puiteohjelmia. Yleisiä huomioita ensin. Tämä perustuu 1a, 2 artikla, jossa mainitaan erityisesti puiteohjelmat, jotka takaavat teknologisen edistymisen EU-ssa. Seitsemäs puiteohjelma on osa eurooppalaista puiteohjelmaa tutkimusohjelmaa, joka on monivuotinen. Se alkoi 1983. Nämä ovat päälähde julkiselle raho- julkisen, pää, julkisen rahoituksen lähde. FP7 alkoi 2007 ja siinä se on saanut 54 miljardia euroa budjetikseen. Pääongelmat, joita on löytynyt ja tulivat esille myös tämän aamun keskusteluissa – monet kollegat myös ottivat ne esiin, liittyvät arviointiin, valvontaan ja perussopimuksen mukaan komission tehtävä on valvoa ohjelmia ja tuloksia. Ar- kun arvioidaan sitten sitä, mitä on tehty, tässä toimitaan tulosten mukaan. Tätä pitää kaikkea parantaa valvontaa, tiedottamista pitää parantaa, mit- miten ohjelmia on täytäntöön pantu ja niin edelleen. Sitten arvioinnista jälleen kerran on tämän keskustelun aikana tullut esille, että pääkritiikki liittyy siihen, että puuttuu kokonaisvaltaista arviointistrategiaa. Kaikki pääosastot, niiden täytyy nopeasti sopia kiireellisesti strategiasta puiteohjelmalle, josta kaikki voivat hyötyä ja jonka kaikki voivat hyväksyä. Pitää myös varmistaa se, että sitoudutaan analysoimaan tuloksia, joita on saatu ja arvioidaan menoja. Tarvitaan jonkinlaista kustannustulosvertailua. Komissiolla täytyisi olla lyhy- pieni määrä tulosindikaattoreita. Neljännestä puutelmasta lähtien arviointia on suoritettu ulkoisissa ar- asiantuntija ryhmissä, jotka voivat taata riippumattomuuden ja puolueettomuuden, mutta ulkoiset ryhmät ovat synnyttäneet myös ongelmia. Ne eivät tapaa kovinkaan usein tällaiset työryhmät. Me olemme puhuneet myös väliaikaista eh, erityistyöryhmistä. Vuosittainen rahoitus ja arviointi on alemmalla tasolla kuin alun perin komissio oli toden vaatinut ajatus, että on tällainen kokonaisvaltainen arviointivirasto, joka voi kaikkea tätä ardi, ar, analysoida ja voi myös myöntää enemmän resursseja ja pohtia, miten eri ad hoc-työryhmät tekevät työtä paremmin. Erityinen arviointi vaarisi sitä, että käytetään olemassa olevaa metodologiaa ja tekniikkaa hyväksi. Meidän pitäisi muistaa, että yksittäiset jäsenvaltiot myös hoitavat tilintarkastuksia ja valvontatehtäviä ja kansalliset virastot usein ovat ilman tällaisia metodologisia ja teknologisia lähestymistapoja, joita meillä on käytössämme, ja ne eivät sovi yhteen niiden arvioiden kanssa, joita EU-tasolla tehdään. Sitten on loogisia ongelmia, jotka liittyvät siihen, kun arvioidaan puiteohjelman tuloksellisuutta, esimerkiksi miten se liittyy aikaongelmiin pitäisi nopeasti voida antaa tietoa arvioinnista eteenpäin tar- ja tarvitaan myös tiettyä aikaa. Ajan pitää kulua ennen kuin voidaan arvioida, kuinka hyödyllinen joku projekti on ollut. Joskus arviointi tehdään silloin, kun vaikutusta kuitenkin vasta voidaan arvioida paljon myöhemmin kuin alun perin suunniteltu. Meidän pitää ymmärtää, onko tutkimuksen vaikutus peräisin jostakin projektista, joka tässä on tehty. Ongelma, joka meillä on, puheenjohtajakollegat, seitsemässä puuteohjelmassa ja rahoitussäännöissä. ensinnäkin viivästyminen, kun hyväksytään ja täytäntöpanon toimia. Tarvitaan kattava paketti, joka käsittelisi kaikkia näitä kustannuksia, Ja tämän kaiken pitää tapahtua ennen kuin tar- tarkoituskilpailu edes alkaa, muuten tämä on liian monimutkaista, kun on erilaisia sääntöjä. Tämä kaikki tekee koko lainsäädäntöpuitteet äärimmäisen monimutkaiseksi ja myös kalliiksi. On kallista osallistua seitsemännen puutelman hankkeeseen. Monet puhuivat tästä. Nyt tarvitaan yhä suurempaa yksinkertaistamista koko ohjelman hallinnoinnissa tai projektien hallinnoinnissa. Sitten valtavia ongelmia liittyy henkilöstökustannuksiin, kun ajatellaan ihmiset, jotka ovat mukana tutkimustoiminnassa ja jotka osallistuvat tarjouskilpailuihin. Ja sitten hitausvarojen maksamisessa saa ihmiset vastentahtoiseksi osallistua, erityisesti jos kyseessä on pk-yritykset erilaiset tulkinnat, kun hallinnoidaan eri hankkeita. Tämä synnyttää tällaista harmaata vyöhykettä juridisesti, jota ei voida mitenkään perustella. Se on epätoivottavaa. Me tarvitsemme sellaisen elimen, joka tulkitsisi nyt lopultakin kerta kaikkiaan nämä erilaiset ristiriitaiset säännöt ja ristiriitaisuudet, joita on tullut esiin johtuen erilaisesta tulkinnasta. Tavattaisin jonkinlainen öö, oikeusasiamies. Pitää tiedottaa, kun säännöt muuttu, muuttuvat. Sitten täytyy pystyä vähentämään hallinnollisia taakkoja, jotta varmistetaan se, että myös PK-yritykset ovat ratkaisevan tärkeitä EUn kansantalouksille ja yliopistot eivät sitten luovu koko hankkeesta alun perinkin. Puheenjohtajakollegat, tässä ehkä pääkohdat. Ja meidän pitäisi korostaa näitä kysymyksiä. Ja näin tätä kautta varmistaa, että komissio todellakin kuuntelee näitä ongelmia ja tekee niille jotakin. Pitää, pitää mielessä yksinkertaistaminen ja pitää synnyttää luottamuksen henkeä tiedemaailman kanssa ja sallia se, että tai, tai heitä pitää niin kuin motivoida osallistumaan Jokaisen täytyy parantaa toimintaansa. Minä itse tulen Etelä-Italiasta ja siellä on paljon epäluottamusta, eikä juurikaan osallistu näihin Euroopan hankkeisiin. Meidän pitää varmistaa, että kyseessä ei ole vain eh, varakkaat suuret maat, jotka osallistuvat kuorivat tavallaan kerman päältä ja PK-yritykset ja pienet tahot jäävät ulkopuolelle. Tarvitsemme yksinkertaistamista. Teoriassahan tämä on kaikki jo valmista, mutta meillä on vain tällaista virtuaalista yksinkertaistamista tapahtunut ja näin pienemmät, vähäisemmät osakkaat jäävät ulkopuolelle. Ei. Haluaisin kiittää edustaja Patricelloa kaikkia valiokunnan jäseniä, jotka ovat osallistuneet ja myös tämän aamun puhujia. Kiitos siitä, että tulitte tänne. Puheenvuoronne ovat, olivat erittäin hyödyllisiä ja mielenkiintoisia kaikille meille, jotka olemme tekemisissä tutkimuksen ja tämmöisen maailman kanssa, eri eurooppalaisten järjestöjen kanssa ja niin edelleen. Kiitos vielä kerran. Mitä budjetti valvontavaliokuntaan ja sen on tulee, olemme päässeet sen loppuun. Seuraava kokous on 31. toukokuuta kello 15. Kiitos ja hyvää iltapäivää.